So good morning. Hyvää huomenta, arvon kollegat. Minulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Varapuheenjohtaja esiintyy täällä nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna talousasian valiokunnan puheen talousasian valiokunnassa. Nyt kun on uusi rooli, kun hän vastaa rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista. Tämä on kuitenkaan ensimmäinen esiintyminen tänä vuonna, koska meillähän on säännönmukaista vuoropuhelua teidän kanssanne. Tämä on erittäin hyödyllistä ja tehokasta vuoropuhelua. Tänään me keskitymme keskustelussa rahoituspalveluihin, erityisestikin pankkiunionin ja pääomamarkkinaunioniin. Kuten te tiedätte, komissio on tehnyt lukuisia uusia ehdotuksia lainsäädännöksi tällä alalla. Mukana on tänä vuonna, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin, joukkorahoitukseen, katettuihin joukkolainoihin, investointirahastoihin ja rajat ylittäviin maksuihin. Kuten te tiedätte, komission jäsennyt esittelee tärkeät ehdotukset ensi viikolla. Lisää tärkeitä ehdotuksia ensi viikolla. Lisäksi on aivan oikein pyrkii saamaan aikaan eristystä eri seikkojen suhteen, jotka liittyvät pankkiunionipakettiin sekä sääntöjä ja riskien vähentämispakettia viedään eteenpäin. Ja toisaalta myöskin otan lopun saattaa pankkiunionin liittyvä talletussuojajärjestelmä. Olen itse ilmaissut huoleni siitä, että neuvoston puolella, mutta myöskin parlamentissa tilanne on sellainen, että emme näköjään pysty etenemään näiden asioiden suhteen rinta rinnan yhtä aikaa, niin kuin aina on peräänkulutettu. Riskien jakaminen ja riskien vähentäminen ovat asioita, joita pitäisi edistää samanaikaisesti. Päämark- pääomamarkkinaunioni ja yleisesti ottaen rahoituspalvelut ovat asioita, joiden suhteen kyllä edistytään. Eilispäivänä meillä oli kaksi erittäin tärkeää äänestystä. Toinen Emiristä, Emir kakkosesta ja toinen Refitistä. Investointiyrityksiä koskeva asia myöskin etenee. Esittelijä tekee työtä myöskin erityisvirastojen suhteen ja parlamentti on täysin sitoutunut, tai valvontaviranomaisten suhteen tulkikorjaa, ja parlamentti on täysin sitoutunut saman aikaan edistystä näillä alueilla. Mutta arvon komission jäsen, nyt on teidän vuoronne avata sananen arkkuun, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> Mr. Chair. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta keskustella yhteistä yhteisestä työstämme, jotta saadaan aikaan kestävämpi ja integroituneempi rahoitusala Euroopassa. Komission kevään talousennosto vahvisti sen, että taloutemme on kasvamassa nopeampaan tahtiin vuosikymmeneen. Saman aikaan en, arviomme osoitti, että on taloudellisia riskejä horisontissa, lisääntyvä protektionismi ja geopoliittiset jännitteet esimerkiksi. Siksi meillä on nyt tällainen mahdollisuuksien ikkuna, joka kuitenkin kapenee jatkuvasti, joten meidän täytyy nyt sopia, miten luomme pohjan vahvalle talous- ja rahaliitolle. Tärkeänä osana tätä työtä meidän täytyy saattaa päätökseen pankkiunioni ja luoda pohja pääomamarkkinaunionille, joten nämä ovat minun kaksi ensimmäistä aihettani tänään. Samaan aikaan meidän täytyy, me olemme nyt hyvässä vaiheessa, jotta voisimme katsoa tulevia mahdollisuuksia. Erityisesti haluamme, että että Euroopan rahoitusala äh, on johtava maailmassa kestävässä rahoituksessa ja tänä keväänä olen lisänneet työtä tällä alalla ja tämä on kolmas aiheeni tänään. Mutta aloitan pankkiunionista. Viimeisin pankkiunionin vuosikertomus, joka on Sander Luunin äh, laatima, äh, osoittaa, että että me olemme jo parantaneet huomattavasti pankkialan valvontaa ja sääntelyä, mutta jotta voisimme hallinnoida pankkikriisin ähm, mahdollisimman vähin haitoin, äh, meidän täytyy lisätä nykyistä järjestelmää. Riskin vähentäminen ja riskin jakamisen tulisi kulkea äh, käsi kädessä. Ensimmäinen askel olisi se, että hyväksyt päästäisiin, tai päästäisiin yhteisymmärrykseen marraskuun 2016 pankkipaketista, jotta voidaan vähentää riskejä pankkialallamme. Ja toivon, että myös täällä parlamentissa työ eh, saadaan pian päätökseen Gunnar Högmarkin ja Peter Simonin toimesta. Aika on tässä nyt tärkeä, koska jos lykkäyksiä tapahtuu, niin se saattaa vaikeuttaa sen tavoitteen saavuttamista, että päästään yhteisymmärryksen ennen ensi vuoden Euroopan vaaleja. Lisäksi tarvitsemme Ähm, yhteisen varautumisjärjestelyn. Äh, tämä lisäisi luottamusta pankkijärjestelmään, lisäksi tarvitsemme eurooppalaisen talletusjärjestelmän. Kovasti odotan yhteistyötä esittelijästä Langen kanssa ja varjoesittelijän kanssa kompromissitarkistusten parissa. Maaliskuussa hyväksyimme paketin järjestämättömistä lainoista. Se ovat yksi suurimmista riskeistä Euroopan pankkijärjestelmässä tänä päivänä, vaikka niiden tasoa on huomattavasti alennettu kriisin jälkeen. Meidän pakettimme sisältää useita useita elementtejä, joiden avulla voidaan auttaa pankkeja vähentämään nykyisiä korkean järjestämättömien lainojen tasoja ja ehkäisemään sitä, että niitä kerääntyy tulevaisuudessa. Ja toivottavasti työ näiden ehdotusten parissa alkaa pian täällä valiokunnassa. Nyt haluaisin käsitellä pääomamarkkinaunionia. Yhdessä olemme saavuttaneet jo aika paljon riskipääomasta, esitteistä ja arvopaperistamista, mutta 13 lainsäädäntöehdotuksesta kymmenen on vielä sellaisia, että yhteislainsäätäjien on ne hyväksyttävä, joten meidän täytyy nopeuttaa työtämme näiden ehdotusten parissa, jotta saamme ne valmiiksi ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja pian tapahtuva yhdistyneen kuningaskunnan ero yhtenäismarkkinoista vain lisää tätä kiireellisyyttä. Erityisesti pyytäisin teitä keskittymään kolmeen pääelementtiin pääomamarkkinaunionissa. Ensinnäkin haluamme, että kuluttajat ja sijoittajat hyötyvät täysin yhtenäismarkkinoista kiitos EU-laajuisten rahoitustuotteiden. Yksi esimerkki tästä on viime kesän ehdotus yleiseurooppalaisesta eläketuotteesta eli PEP-tuotteesta. Haluaisin kiittää esittelijä Sofi Inetfeldia ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja luotan, että valiokunta pääsee yhteisymmärrykseen tästä asiasta vielä ennen kesälomaa. Myös kaksi kuukautta sitten esittelimme useita ehdotuksia EU-laajuisista tuotteista, muista EUn lupa joukkorahoitusfoorumeille, EUn säännöt katetuille joukkolainoille ja toimenpiteet, jotta voidaan vähentää esteitä rajat ylittäviltä sijoituspalvelurahastoilta. Me haluaisimme myös, että eurooppalaiset voivat tehdä rajat ylittäviä maksuja samaan hintaan kuin kotimaan maksuja. Toivomme, että nämä ehdotukset voidaan hyväksyä vielä tällä kaudella ja toivon, että äh, tuette minua siinä, että työt voivat alkaa pikaisesti ja komissio mielellään auttaa, äh, jos mahdollista. Sitten ensi viikolla aiomme täydentää tätä listaa äh, näillä valtion velkakirjoilla taatuilla arvopapereilla, SBBSillä. Nämä arvopaperit voisivat lisätä integraatiota ja monimuotoisuutta Euroopan rahoitusalalla. Ja koska mm, markkinaosapuolet liikkeelle laskevat näitä arvopapereita, niin tässä ei riskit ja tappiot keskinäisty. Toinen ulottuvuus liittyy EUn pääomamarkkinoiden johdonmukaisempaan valvontaan niin, että säännöt harmonisoidaan käytännössä eikä pelkästään paperilla. Tässä haluaisin onnitella Danuta Hybneriä, että hän on nopeasti hyväksynyt ehdotuksen, jonka avulla vahvistetaan Mm, keskusvastapuoli. Ja tämä osoittaa, että parlamentti on neuvostoa edellä ja osoittaa jäsenvaltioille tietä äh, kompromissin synnylle. Ja odotan, että parlamentilla on tärkeä rooli tässäkin asiassa nyt, kun vaalikausi on päättymässä. Samaan aikaan tämä valiokunta myös hyväksyi Werner Langenin mietinnön refit, Emirin refitistä, ja aikaisemmin se hyväksyi Case Winburnin ja Jakob Weizsäckerin mietinnön Ähm, keskusvastapuolen teen elvytyksestä ja kriisiratkaisusta. Haluan kiittää kaikkia esittelyitä heidän tekemästään kovasta työstä. Meidän tulisi myös katsoa äh, sääntelyn koordinointia muilla aloilla, e, esimerkiksi ehdotuksillamme, e, jotka liittyvät Euroopan valvontaviranomaisten toimintaan. Meidän täytyy antaa valvontaviranomaisille paremmat välineet edistää valvonnan konvergenssia ja e, toimia uusien haasteiden edessä. Parlamentti on itse sanonut, kuinka tärkeää tämä on, jotta pääomamarkkinauniot saadaan kehitettyä, joten luotan siihen, että yhteisesittelijät pitävät kiinni aikataulusta niin, että päästään yhteisymmärrykseen ensi vuonna. Sitten menen seuraavaan asiaan, nimittäin selkeämmät säännöt pääomamarkkinoilla yrityksille. Me tunnistimme toimenpiteitä, joilla voitaisiin yksinkertaistaa sääntelytaakkaa yrityksille ja kaikki tämä on nyt prioriteetti tulevassa lainsäädännössä. Ensi viikolla esimerkiksi ehdotamme so- oikeasuhtaisempia sääntöjä PK-yrityksille, jotta ne voivat liikkeelle laskea PK-yritysten kasvumarkkinoilla. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, joten pääomamarkkinaunioita ei voida rakentaa ilman niitä. Sitten haluan mennä kolmanteen osaan puheenvuoroon, nimittäin kestävä ja vihreä rahoitus. Tämä on tärkeää monesta syystä, ei pelkästään jos ajatellaan rahoitusvakautta ilmastonmuutoksen katastrofaalisten seurausten valossa. Vuonna 2007 äh, ja 2016 välillä taloudelliset tappiot, jotka johtuivat äärisääilmiöistä, nousivat 86 prosentilla, joten toivotan tervetulleeksi parlamentin tuen joka näkyy Molly Scott Keiton oma-aloitemietinnössä. Ensi viikolla ehdotamme neljää äh, asiaa. Ensinnäkin EUn laatuinen luokittelujärjestelmä kestäville taloudelliselle toiminnalle. Tällä tavoin voidaan myös määritellä tulevat EUn standardit, jotta voitaisiin luoda merkkejä vihreille rahoitustuotteille, esimerkiksi vihreille joukkolainoille tai sijoitusrahastoille. Lisäksi me äh, tulemme antamaan suuntaviivoja siitä, miten ähm, kestävyys otetaan huomioon erilaisissa prosesseissa. Kolmanneksi aiomme luoda uusia viitearvoja siitä, miten sijoittajat saavat enemmän tietoa sijoitussalkkunsa hiilijalanjäljestä. Ja lopuksi ehdotamme, että sijoitusyritykset ja vakuutuslaitokset äh, har harkitsisivat kestävyyspreferenssejä jokaisen asiakkaan kanssa, kun he sijoitusneuvoja antavat. Lisäksi tuemme Peter Simonin ehdotusta vihreistä tukikertoimista, jotta voidaan edistää vihreitä investointeja ja lainoja. Me haluamme antaa kaiken mahdollisen tuen, jotta mahdollisimman eh, hyvällä tavalla nämä ehdotukset voidaan panna täytäntöön. Hyvät naiset herrat, meillä on enää vuosi aikaa seuraavaksi tuleviin Eurooppa-vaaleihin, joten hyödynnetään nyt tämä hetki. Jos ryhdymme toimiin nyt, niin voimme saattaa pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin ehdotukset päätökseen ja tällä tavoin me taloudestamme ja rahoitusalastamme kestävämmän Eh, ja eh, paremman tulevaisuuden kannalta, joten kovasti odotan tukeanne näissä asioissa. Kiitoksia. Kiitos paljon varapuheenjohtaja Dombrovskis erittäin kattavasta ja tyhjentävästä alustuksesta eri seikkoihin mukaan luettuna komission tulevat aloitteet. Vetositte myöskin sen puolesta, että saisimme aikaan toimintaa ja vastuullisuutta Nämä ovat enemmän kuin tervetulleita. Parlamentti on valmis tarttumaan tämän, tähän haasteeseen. Se on erittäin tärkeää, mikä me saattaa päätökseen kaikki nämä lainsäädäntöaloitteet saada ne valmiiksi. Tarvitsette myöskin erittäin kattavan ja järkevän logiikan sen osalta, kuinka nämä kaikki osatekijät tarvitsevat toisiaan ja riippuvat toisistaan. Toivon, että neuvottelutiimi ottaa huomioon teidän sananne, jotka liittyvät tähän viherkertoimen esimerkiksi. Te mainitsitte niin monia aiheita, että ihan varmasti keskustelusta tulee hyvinkin rikas ja eloisa, joten aloitamme nyt ensimmäisestä puhujasta, joka on Burkhard Baltz. Thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän varapuheenjohtaja Dombrovskista osallistumisesta jäsenneltyyn vuoropuheluumme. Tietenkin arvostin kovasti sitä, että kävitte läpi kaikki tärkeät asiakokonaisuudet, mutta niin kuin ihan oikein totesitte, varsin nopeasti tämän vaalikauden loppuun edessä, mutta työtaakka, jota olette lähettänyt meidän suuntaamme ylittää sen ajan, jota meillä on jäljellä kaiken, kaiken tämän työn tekemiseen. Yli 20 lainsäädäntörupeamaa täytyy vielä aloittaa, eikä siinä ole mukana kesken olevat ehdotukset, joita vielä odotamme tulevan, kuten esimerkiksi fintech-kysymys ja kestävän rahoituksen toimintaohjelma varapuheenjohtaja. Toivottavasti olette samaa mieltä kanssani siitä, että loppujen lopuksi meille ei jää tässä vaihtoehtoa. Pitää vaan priorisoida joitakin asiakokonaisuuksia. Joten nyt kysymykseeni. Ja se sopii täydellisesti yhteen sen kanssa, mitä te itse sanoitte. Kysyisin teiltä, mitä aiheita te komissio komissaarina, varapuheenjohtajana näkisitte ykkösprioriteetteina, siis tärkeimpinä prioriteetteina. mitä asioita vielä odotatte loppuun vietävän tällä vaalikaudella? Minulla on myös muitakin kysymyksiä, mutta jätän tämä nyt tähän, niin teillä on hiukan enemmän aikaa vastata. Kiitos. Thank you. You know, our... Kiitos. Tehän tiedätte, että Olemme sitoutuneita näiden asioiden eteenpäin viimeisenä ja vakuuttunut siitä, että saamme kaikki nämä hoidettua maaliin saakka. Kyllä me siihen pystymme. For... Näin tehtiin myöskin keskusvastapuolten suhteen, ja sehän oli erittäin monimutkainen ja herkkä asia. Se osoitti, että suhteessa lyhyessä asiassa voimme näinkin vaikeita hankkeita ja hankalia asioita hoitaa, mutta tietenkin neuvoston täytyy tehdä myöskin tehtävänsä. Komission sen olkaa hyvä. uh, I, uh, uh... Kiitoksia. Pidän erittäin hyvänä puheenjohtaja Gualtierin huomiota sen osalta, että kaikki asiat kyllä voidaan saattaa loppuun. Tämä on ajatus, jota voimakkaasti haluamme tukea ja olemme todellakin halukkaita myöskin tuohon pääsemään. Mikäli olisimme sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyy tehdä valintoja, niin tietystikin – Valinnan tekeminen on vaikeaa, koska kaikki ehdotukset ovat olemassa tietystä syystä. Todennäköisesti keskittyisiin asiakokonaisuuksiin, jotka ovat ikään kuin olleet pöydällä jo jonkin aikaa. Saattaisi ne päätöksen ja myöskin pankkipaketin. Pankkipaketti on joka tapauksessa tärkeä työsarka, koska kyse on myöskin kansainvälisistä sitoumuksista. Jotkut niistä ovat meillä edessämme jo ensi vuonna. Ensi vuonna pitäisi olla valmista myöskin eurooppalaisten valvontaviranomaisten osalta tehtävä uudistustyö. Painottaisin myöskin pääomamarkkinaunionia ja näitä PEP-tuotteita, yleiseurooppalaisia eläketuotteita. Nämäkin ovat erittäin tärkeitä pääomamarkkinaunionin kehittymisen kannalta. Ei pidä myöskään unohtaa muita asiakokonaisuuksia. Olemme keskustelleet esimerkiksi talletussuojajärjestelmästä eriksestä jo lukuisia vuosia. Nyt täytyy katsoa, onko mitään mahdollisuutta tehdä kompromissia asiasta. Päivämarkkana unionin mainitsin lukuisia kertoja puheenvuorossani. Kaikki nämä seikat ovat kasvua edistäviä aloitteita kaikki, mikä helpottaa pääomamarkkinaunionin toimintaa, helpottaa myöskin taloudellista tilannetta ja kasvua. Joten kyse on siitä, kuinka paljon voimme käyttää hyödyksemme avautuvia mahdollisuuksia, uudet taloudet, kuten aloitteet, kuten kestävä rahoitus ja fintech, niin jälleen kerran täytyy painottaa sitä, että Eurooppa haluaa toimia johtajan roolissa, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Tämähän todettiin Pariisin sopimuksen yhteydessä meillä on tilaisuus osoittaa sitoumuksemme käytännössä myöskin rahoituspalveluiden kohdalla rajat ylittäviä maksuja koskeva ehdotuksemme sen osalta, mikä halutaan konkreettista hyötyä eurooppalaiselle asiakkaalle rahamarkkinoiden integroitumisen myötä, niin tämähän on hyvä ehdotus tässä valossa. Joten jälleen kerran Tämä totesin, että tämä tar- ei tarkoita sitä, että etteivätkö muut ehdotukset olisi tärkeitä, vaikka nämä mainitsinkin vain jotkut näistä. Kaikissa näissä pyritään sopimukseen, mutta aloitetaanpa vaikka puheenjohtaja Kualtierien näkökulmasta asioita hoitamaan. Katsotaan, kuinka pitkälle sitten realistisesti katsottuna voimme päästä ja joudutaanko se tekemään valintoja vai ei. Kiitoksia. Tiedän, että jäsenet voivat olla hyvinkin tehokkaita ja ahkeria, kun he, te- he tekevät työtä, mutta teidän prioriteettinne kattoivat kaiken. Kiinteistöt jotakin puuttui luettelostanne, mutta ovat lainat ihan varmasti myöskin ja muut seikat vielä täytyy saattaa kuntoon. Kuulin hieman ristiriitaisiakin uutisia sen osalta, mitä te aiotte ilmoittaa, mutta olen varma, että kaikki voivat olla turvallisin mielin sen suhteen, että valtion verkakirjoilla taatut arvopaperit. Olen varma, että sekin notakunta ei tämä mikään ihmelääke ole, mutta käytännössä voisi olla hyvä, mikäli tämä saataisiin hoitoon myöskin tämä asia kehottaisin kaikkia lukemaan tätä koskevan ehdotuksen ennen kuin kommentoivat asiaa. Bervans Perez. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, olen aika hämmästynyt. Kaikki ajattelet vain, että oma asia on kaikkein tärkein juttu, ehdoton prioriteetti. Mutta olen kyllä nyt äärimmäisen hämmästynyt teidän vastauksestanne kollegalleni Burkhard Waltzille EPPn koordinaattorille, ja sitä paitsi hän on yhteisesittelijä kun uudistetaan eurooppalaisia valvontaviranomaisia, koska teidän vastauksessanne te ette maininnut ollenkaan tätä asiaa. Kuitenkin Niin, ensimmäisessä luettelossa ne mainitsitte sen kyllä, mutta kun kysyttiin tätä prioriteeteista, niin ette maininnutkaan tätä, te mainitsitte PEP-tuotteet, ihan hienoa, äh, rajoitetut mutta ette tätä valvontaviranomaisten uudelleen tarkastelua, jos komissio ei panosta niin kuin se alkoi jo tehdä merkittävällä tavalla tässä asiassa, niin pelkään kyllä, että se ei pysty viemään tätä asiaa loppuun. Ja mm, Tehän kyllä tiedätte ihan niin kuin minäkin, missä määrin tulevaisuus on kyse sitten pankkiunionista tai pääomamarkkinaunionin tulevaisuudesta, niin tämä asia todella on ihan olennainen asia. Joten pelkään, että toistaiseksi se on nyt aivan jumissa sen käsittely. Jälleen kerran en sano, että te maininnut sitä johdannossa ne alussa, mutta vastauksessana Burkhard Paltsille ette. Sitten kysymykseni. Te hiljattain kirjoititte eri jäsenvaltioille ja yhteisön valvontaviranomaiselle, mitä tulee näihin näihin oppeihin, joita te olette saaneet tai kokemukset, joista olette oppineet ABLV-pankin yhteydessä. Ja puhuitte siitä, että teillä ei ollut välineitä valvoa järjestelmäriskejä, joita syntyy pankeista rahanpesun yhteydessä. No, kuitenkin heti tämän jutun seura- jälkeen haastelimme kaikkia osapuolia, jotka tulivat tapaamaan meitä. Erityisesti Daniel Nui oli näitä henkilöitä. Hän on vastuussa äh, yhteisestä valvontamekanismista. Ja viime maaliskuussa hän sanoi, että mitä hänen tulee tie, jota nyt pitää seurata, on 32 artiklan muuttaminen BRRD-direktiivissä, mutta te ette maininnut sitä. Ja kuitenkin pyydettiin ponnistelemaan aivan erityisesti tässä asiassa. Miten sovitetaan yhteen nämä kaksi näkemystä, jotka jos nyt eivät täydennä toisiaan, niin ovat ainakin hiukan ristiriidassa. Mikä on tässä oikea väylä toimia ja miten aiotte tällä alueella toimia tämän vaalikauden loppuun mennessä? Kiitos. Uh, okay, so let's... Hyvä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä osasta kysymyksestä ja vastaan Burkhard Paltsin kysymykseen prioriteeteista. Niin minä mainitsin ensin kolme asiaa. Pankkipaketti, valvontaviranomaisten uuden tarkastelu ja sitten PEP-tuotteet. Nämä olivat nämä kolme ensimmäistä asiaa, jotka mainitsin, kun vastatessani Burkhard Baltzille ja mielestäni e niin Ekonin sihteeristäkin pani tämän merkille, kun näitä vastaukseni tässä annoin. Joten selvästikin tämä valvontaviranomaisten tar- uuden tarkastelu on meille prioriteettikysymys. Me odotammekin jo innolla teiltä mietintöä asiassa ja niin kuin minä sanoin, on hyvä pitää kiinni sovitusta aikataulusta. Näin saamme aikaan myös sitten sopimuksen ensi vuonna vielä ennen vaaleja. Joka tapauksessa toistan siis vain tämän, minkä jo sanoin. Siis eh, valvontaviranomaisten tarkastelu on selvästi yksi prioriteeteistamme. Sitten EUn on mrl välineet On moniakin pankkitapauksia viime aikoina ollut useissakin eri maissa. Rahanpesukysymykset muun muassa tästä ABLVstä. Ja tämän takia me nyt teemme työtä siitä, miten voimme paremmin puuttua EUn rahanpesun vastaisen direktiivin täytäntöönpanoon myös EUn tasolla. Me olemme nähneet, että tiettyä liikkumavaraa syntyy viidennestä rahanpesun vastaisesta direktiivistä, jolla parannetaan koordinaatiota, tiedon vaihtoa vastuullisten viranomaisten kesken. Hiljattain kutsuimme EKPn valvontaviranomaisen ja valvontaviran, Euroopan valvontaviranomaiset yhdessä pohtimaan, miten puutumme ju- täsmällisesti tähän kysymykseen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, komissaari Jourovaa ja minä kirjoitimme kirjeen EKPlle ja valvontaviranomaisille, jotta aloitettaisiin kyseinen työ. Minä toivon, että pystyn palaamaan tähän asiaan aikanaan jolloin minulla on hiukan jo konkreettisempia ideoita ja ehdotuksia. Kiitos. Anteeksi, mutta BRRD-direktiivi on pöydällä, jos artikla 32 pitäisi uudistaa, niin nyt on aika tehdä. Aiotteko edustaa tällaista uudistusta? Tämä on asia, jota tulemme arvioimaan yhdessä EKPn ja valvontaviranomaisten kanssa. Mielestäni tämä koskee ymmärtääkseni sitä, että yhdenmukaistetaan ja pankkien purkamista tai hajottamista, likvidointia, miten se oikein tapahtuu. Tämä onkin yksi kysymyksistä, joista tullaan keskustelemaan. keskustelemaan. Very good. We advise also... Oikein hyvä. Mekin tulemme tarkastelemaan sitä, kuinka EKP arvioi muita säännöksiä tai ehdotuksia liittyvät tähän artiklaan ja katsotaan, mitä ikäviä seuraamuksia ja ennakoimattomia seurauksia tästä saattaa tulla. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari. Yksi lainsäädäntöaloitteista, josta puhuitte e, e, ja jolta odotatte kasvuimpulsseja, on arvopaperiyritysten valvonta. Tässä tarkoituksena on varmistaa se, että arvopaperiyritykset jätetään CRR ulkopuolelle, jos ne eivät ole järjestelmän kannalta tärkeitä ja siksi niiden sääntelyvaatimukset ovat alhaisemmat. Nyt haluaisin kysyä, miten kohtelette keskisuuria arvopaperiyrityksiä, jossa tämä kalibroidaan K-tekijällä, eli joko nämä K-tekijät kalibroidaan niin, että näiden yritysten pääomavaatimukset vastaavat pankkien pääomavaatimuksia, jotka myöskin käyvät arvopaperikauppaa. Tai toinen vaihtoehto on se, että tämä tekijä kalibroidaan sen pohjalta, mikä on tarpeen rahoitusvakautuksen kannalta. Euroopan keskuspankki kalibroi eh, ensimmäisen ehdotuksen mukaisesti, tai tämä oli EKPn eh, e ehdotus, ja komissio seurasi tätä ehdotusta. Eli komissiolla on varsin korkeat eh, pääomavaatimukset keskisuurille arvopaperiyrityksille, jotta saadaan aikaan kilpailu kilpailullinen tasapaino pankkien ja niiden välillä, eikä se niinkään ähm, ottanut suuntaa siitä, mikä äh, riskinanalyysin kannalta olisi äh, tarpeen, jos ajatellaan pääomamarkkinoiden vakautta. Miksi komissio näin teki? Mikä on perustelu sille, että näille yrityksille asetamme suuremmat pääoman vaatimukset kuin äh, mitä olisi tarpeen rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Mikä on siis poliittinen perustelu sille, että suojaamme pankkeja eh, kilpailussa näitä eh, arvopaperiyrityksiä vastaan? Um, um, uh, this question uh, concerning um, uh, investment uh, firm. Kysymys, joka koskee investointiyrityksiä koskevaa uudistusta. Siitä toteaisin tietystikin, Ehdotamme uutta vakavaraisuuden valvontaa investointiyrityksiin varmistaaksemme sen, että järjestelmä on oikeasuhtaisempi ja vastaa vaatimuksia, kun otetaan huomioon liiketoimintamallit ja riskit, että se on mielekäs näiden kannalta. Tietysti meidän täytyy tehdä ero järjestelmän kannalta merkittävien investointifirmojen ja muiden välille – Tähän liittyy vakavaraisuusasetus ja vakavaraisuusdirektiivi ja sen säännökset. Lisäksi luodaan erillinen järjestelmä, joka on erilainen kuin vakavaraisuusdirektiivi ja asetus. Silloin kun on kyse pienimuotoisemmasta toiminnasta tai pienimmistä yrityksistä, nyt halutaan, tällä tavalla halutaan varmistaa riskien kunnollinen kattaminen. Tämä auttaa myöskin helpottamaan markkinoille pääsyä ja edistää kilpailua pääomamarkkinaunionin periaatteiden mukaisesti. Joten tavallaan vaatimukset, jotka kohdistuvat pienempiin yrityksiin, tulevat olemaan merkittävällä tavalla yksinkertaisempia vaatimuksia kuin jotka asetetaan suuremmille yrityksille. Mikäli on kyse suuresta järjestelmän kannalta merkittävästä investointiyrityksestä, meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että muut kuin järjestelmän kannalta tärkeät investointiyritykset edellyttäisivät tiukempaa valvontaa. Tästä voidaan keskustella, mutta mitä näyttää tästä ei ole ollut tämän tyylisistä tapauksista. Oli miten oli, ehdotuksemme pitää sisällä myöskin uusien säännösten pikkuhiljaa käyttöönoton jonkunnäköiseen muista kuin järjestelmän kannalta merkittävistä yrityksistä. Vaatimuksia pikkuhiljaa lisätään ja sitten voidaan myöskin ottaa huomioon ääritapaukset erityisuuden kohteeksi, mikäli tämä on tarpeellista. Tulemme noudattamaan oikeasuhtaisuuden periaatetta myöskin silloin, kun tarkastelemme investointiyrityksiä. Thank you. Liv, Live Virnik seuraavaksi. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Nyt kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun oli viimeinen talous- ja rahoituskriisi. Ja tässä alkaa vähän miettiä, koska alkaa sitten seuraava. Tätä emme voi ennakoida, milloin se tulee tapahtumaan. Tällä kertaa meidän pitää olla valmiita. Globaali rahoitusvakuusraportti IMFltä, joka julkaistiin viime kuussa, on identifioinut suurempia lyhyen ja keskiaikavälin riskejä maailmanlaajuisesti. Kolme isoa huolta. huolta ensinnäkin globaali asuntojen hintojen yhdenmukaistuminen erityisesti edistyneissä talouksissa suurissa kaupungeissa. Toiseksi korot ovat nousussa, sitten saattaa asu, likviditeetti ei enää kohtaa tarvittaessa tämä lisää tällaisia velkaantumiseen tukeutuneiden sektorin merkitystä. Sitten syklinen luonne, joka liittyy luoton antamiseen, koskevatko nämä huolenaiheet myös EUta ja jos näin on, miten me olemme valmiita mahdollisiin shokkeihin, jotka kohdistuvat rahoitusjärjestelmäämme? Kiitoksia. Uh, well, uh, uh, in ja aivan totta, tämä on asia, jota komissio myös on korostanut. Tällä hetkellä olemme siis hyvässä taloudellisessa tilanteessa. Kuudetta vuotta talous on kasvanut kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Kasvu on palannut, työllisyys on historiallisen korkealla tasolla, työt työttömyys samoin laskenut. Myönteistä kehitystä todellakin taloudessa, mutta voimme myös nähdä, että pilviä näkyy horisontissa. Emme voi odottaa tämän taloudellisen kasvun jatkuvan loputtomiin ja tämän takia meidän täytyy vahvistaa talouksiemme sietokykyä, kestokykyä nyt, samoin rahoitussektorin vahvuutta, jotta olemme todellakin valmiita sitten seuraavan kriisin iskiessä. Me seuraamme myös näitä riskejä, joita te tässä mainitsitte, asuntojen hintojen yhdenmukaistuminen maailmanlaajuisesti, omaisuuden hinnan e, liikkeet, ja muut tekijät. Ja näin ei toimita vain komissiossa, vaan myös valvontaviranomaiset ja järjestelmäriskikomitea Euroopassa käsittelee näitä kysymyksiä. Kun näistä riskeistä olemme nähneet, että ne koskevat EU-hun vähemmässä määrin kuin muihin kehittyneisiin talouksiin. Esimerkiksi keskimääräisesti on vähemmän liika yliarvostettuja omaisuuserien hintoja, varallisuuden hintoja, mutta me emme kuitenkaan voi sulkea pois mahdollisia liikkeitä riskipremioissa ja varallisuuden hinnoissa, tai no, varallisuusluokkien hinnoissa. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin sanoa, että rahoitussektorimme on paljon paremmin valmiina, valmistautunut kuin aikaisemmin kohtaamaan tämän tyyppisiä haasteita. Tämä johtuu, että on enemmän kerätty pääomapuskureita, joita rahoitussektorilla nyt on, on korkeammat pääomavaatimukset, maksuvalmiussuhde on parempi, vähemmän velkaantuneisuutta, vipuvaikutusta siis, ja edelleenkin työstämme näitä sääntelypuitteita, joista jo puhuin. Pankkipaketti on tässä tärkeä osatekijä ja se pitää viedä vielä loppuunsa. Joten tiivistäen kyllä me seuraamme näitä, näiden riskien kehittymistä ja jaamme sen arvion e- teidän kanssa, että pitää varmistaa nyt, että meidän taloutemme ja talous- ja rahoitussektorimme on tarpeeksi kestävä kohtaamaan kyseiset haasteet. Kiitos. Dimitris Papadimoulis. Kiitos. Sitten Dimitris Papadimoulis. Kirje Proedre, kirje Epitrope. Kiitoksia. Hyvä komissaari Saanen puhua Kreikkaa. Kiitän kovasti niistä tiedoista, joita tänään meille annoitte, mutta äh, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka koskee minun maatani Kreikkaa. Ehm, kohtahan on päättymässä kolmas ja viimeinen sopeutumisohjelma. Viimeisiin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä äh, tällä erittäin vaikealla tiellä ja tällä hetkellä on tärkeää, että kaikki noudattavat sopimusta. On sovittu aikataulusta ja euroryhmän mukaan kaikki tämä pitää saattaa päätökseen kesäkuun 21. päivä mennessä. Silloin myös neljäs arvio on saatettu päätökseen. Tämä tarkoittaa myös velan helpottamista. Tästä sovittiin euroryhmässä toukokuussa 2016 ja kesäkuussa 2017. Ja sitten äh, kurssi menee kohti aikaa tämän viimeisen muistion jälkeen. Kaikenlainen lykkäys tämän paketin täytäntöönpanossa aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, syntyy lisää epävarmuutta ja siksi haluan esittää kaksi kysymystä. Äh, ensimmäinen kysymys. Muutama äh, päivä sitten sanoitte, että päätös velan helpottamisesta ei veronmaksajille maksaa yhtään euroa, mutta se mahdollistaa Kreikalle sen että se voi palata takaisin rahoitusmarkkinoille ja tähän kestää vain, menee vain muutama kuukausi. Nyt on joitakin minun maassani, jotka sanovat, että tällä julistuksella halutaan antaa se vaikutelma, että 21. kesäkuuta euroryhmän kokouksen jälkeen kaikki lykkääntyisi. Nyt haluaisin kysyä, että tehdäänkö 21. kesäkuuta todellakin päätös euroryhmässä Kreikan velkatilanteesta. Ja sitten haluaisin myös tietää, mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan varmistaa, ettei synny lykkäyksiä, jotka haittavat Kreikan kansaa ja taloutta. Uh, uh, okay. uh, on, uh, uh, Tämä koskee minun salkkuni muita osia enemmänkin, mutta oli miten oli. Olemme nyt tärkeässä vaiheessa. Olemme saattamassa päätöksen Kreikan ohjelmaa. Ohjelma on pitkälti raiteillaan. Finanssipoliittiset tavoitteet on ylitetty merkittävällä tavalla, kuten viime vuonna nähtiin jälleen kerran. Neljäs uuden tarkastelu on aloitettu. Komissio on Atenassa parhaillaan keskustelmassa asiasta. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että selkeästi on kaikilla osapuolilla e, instituutioilla ja Kreikan viranomaisen sitoumus saattaa Kreikan ohjelma menestyksekkääseen päätökseensä. Tällä hetkellä keskustellaan vielä avoinna olemia, olevia ennakkotoimia, jotka tarvitaan ennen kuin me voidaan päättää. Yksi elementti, josta keskustellaan, ovat velkajärjestelyt. Pari päivää sitten puhuin näistä julkisesti ja totesin, että tämä työ on nyt meneillään. Ja seuraavien parin kuukauden aikana touko-kesäkuussa asia viedään eteenpäin. Komissio tekee työtä, jotta sopimuksen syntyminen helpottuisi tässä aikataulussa toukokesäkuussa. kesäkuussa Uskomme edelleenkin, että se on mahdollinen aikataulu. Teemme niiden niin parametrien pohjalta, jotka euroryhmä määritteli. Eli ei nimellistä arvonelusta haircuttia. halutaan varmistaa, että Kreikka voi onnistuneesti palata rahoitusmarkkinoille ja seisoa omilla jaloillaan. Komission puolella ollaan täysin sitoutuneita siihen, että sopimus saadaan aikaan. Sopimuksen täytyy päästä ennen ohjelman päättämistä. Sitten siitä työstä, jota on tehty IMFn valuuttarahaston kanssa. Työ IMFn kanssa on ollut rakentavaa. IMF on ollut ohjelmassa mukana ei suoraan rahoittajana, vaan silloin on ollut käytössä niin sanottuja standby-menettelyitä. Yhteistyö on sujunut hyvin. Nyt ohjelman loppuvaiheessa IMF on myöskin vielä mukana, ainakin sivusta katsojana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi kysymystä komissaari Dombrovskisille. Ensimmäinen koskee rahoituspakettia. Olen iloinen siitä, että Simonsin mietinnössä nostettiin esiin se, että täytyy tukea sekä PK-yrityksiä että näitä äh, vihreää ähm, äh, rahoitusta. On tärkeää ja antaa tilaa näille mahdollisuuksille. Ja Luunesin mietinnössä kertomuksessa pankkiunionista, vuosikertomuksessa pankkiunionista äh, nostetaan esiin toisen ja kolmannen tason arvopaperit ja pääomat pankkien sisällä olisi tarpeen tehdä jotain tämän asian suhteen, koska äh, tässä on kyse seitsemän tuhannen miljardin äh, markkinoista kun taas järjestämättöjen lainojen määrä on noin 900 miljardia euroa. Aiotteko siis tehdä jotain ja ehkä Euroopan keskuspankin ja säätelijöiden kanssa asialle tehdä jotain? Puhuitte eurojoukkovelkakirjoista tai näistä SPstä, näistä ei-todellisista eurojoukkovelkakirjoista niin eikö ole vaarana, että tällainen eh, ehdotus, joka on hyvin steriili, kun on kyse riskien eh, jakamisesta, niin eikö tässä voisi syntyä riskejä tulevaisuudessa ja shokkeja euroalueelle? koska jos ei ole välineitä, joiden avulla voidaan puuttua markkinoiden shokkeihin, niin sitten täytyy kriisejä hallinnoida sellaisin uudistuksin, jotka eivät ole kovinkaan suosittuja, esimerkiksi palkkaleikkauksin. Eli Firenzessäkin viimeisessä puheessanne sanoitte, että pitää löytyä jotain ratkaisuja, koska muuten joku maa tulevassa kriisissä voisi Äh, ajatella, että pitää irrottautua. Eli näitä uudistuksia pitää ajatella ennemminkin ei äh, maiden näkökulmasta vai unionin näkökulmasta? Meneekö se johonkin tiettyyn suuntaan vai aikovatko kansat sitten mennä päinvastaisen suuntaan esimerkiksi äh, erota euroalueesta? Uh, okay, um, uh, those, uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäisen kohdalla se oli oikeastaan enemmänkin kommentti vihreästä tekijästä, sosiaalisista tukifaktoreista. Me siis tuemme tätä aloitetta ja teemme esittelijä Simonin kanssa työtä, että löydettäisiin konkreettisia vastauksia. Ihan totta vihreä tukifaktori on samalla tasolla kuin PK-elinten tuki ja tätä kautta voidaan rajoitusmäärin vähentää pääomavaatimuksia silloin, kun pankit lainaavat pk-yrityksille. Mutta tietenkin meidän pitää muistaa, että tämä vakavaraisuuspuoli asiassa vihreä ei välttämättä tarkoita riskivapaatonta tai riskitöntä, joten meidän pitää huolella punnita tätä ehdotusta. Sitten to, sitten lopuksi tuli oikeastaan montakin eri kysymystä. Mm, Ensin Tuli kysymys kolmannen tason toimista. Tämä on osa valvontaa, jolla pyritään vähentämään uh, uh, on the banking union, uh, uh, communication. näitä huonoja omaisuuseriä. Ja mitä tulee sitten ymmärtääkseni viittasitte um, pankkien rahoitusten ulkopuolisen kaupan, kaupankäyntiin ja tämä liittyy riskeihin ja siihen pitää tietysti myös puuttua kaupankäyntivarastosta oli kyse. Ja kaupankäyntivaraston perustavanlaatuinen uudistus on osa pankkipakettiamme, josta jo, joka esitimme jo vuonna 2016. Joten vieläkin keskusteluja käydään tästä täsmällisestä kalibrunista, kun täysin muutetaan kaupankäyntivarastoa, keskustelut ja neuvottelut jatkuvat, ja meidän pitää myös pohtia, miten voimme kunnolla tähän, tätä asiaa lähestyä, mutta joka tapauksessa on osa meidän ehdotustamme. Sitten valtion joukkolainatakuudelliset arvoperit. Tämä ehdotus ei sisällä tappioiden yhteisvastuullistamista, koska tässä toimitaan markkinaperusteisten ratkaisujen pohjalta. Meistä vieläkin tässä voisi olla hyötyä, että puhutaan tähän pankkien ja valtion väliseen velkayhteyteen nyt voisi olla ehkä mahdollisuuksia siihen, että investoidaan pankkeihin eikä investoitaisikaan raskaasti omaan, oman valtion velkamarkkinoihin. Näin saataisiin tällaisia diversifioituja tuotteita, kun olisi valtion velkaa mukana kaikista euroalueen maista. Meistä tämä siltikin on vielä järkevä ehdotus. Me tiedämme, että paljon niin sanottua varovaisuutta on tämän ehdotuksen ympärillä on, sel, on jäsenvaltioita muita sidosryhmiä, jotka ovat huolissaan siitä, että onko tämä tällainen ensimmäinen askel velan yhteisvastuullistamiseen. Jotkut taas ovat sanoneet, että tämä ei ole ensimmäinen askel siinä, että muutetaan ö, va, valtiovastuiden sääntelyjärjestelyä. Ei näin ole. Tämä on ehdotus, eikä siinä ole mukana mitään näistä elementeistä. Siksi pyydämme myös arvioimaan tätä ehdotusta omana itsenään, omien äh, ansioidensa pohjalta. Ähm. Aivan oikein. Bernard Mono seuraavana. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Tää Euroopan talouspolitiikassa, olipa sitten Amerikassa amerikkalainen presidenttinä demokraatti tai republikaani, aina syntyy ongelmia Euroopan taloudelle. 9 miljardia dollaria vuonna 2014 BNB Paribassa joutui maksamaan sakkoja täysin mielivaltaisen tuomion johdosta Entä sitten Kuuba ja kaikki muuta? PLV 2007 18 helmikuussa puolestaan joutui ikävien toimien kohteeksi myöskin. Euroopan järjestelmän kannalta tärkeää, että pankit pitäisi saada yhteisen valvontamekanismin piiriin. Peres viittasi hieman jo tähän. Viime kuussa hyväksyttiin sanktioita, jotka kohdistuivat venäläisiin yrityksiin, Rusal alumiiniyrityksen esimerkiksi. Eikö tämä johda si- siihen, että kansainvälisillä markkinoilla saattaa syntyä maksukriisejä, samantyyppisiä kuin 2018. Nyt Amerikan viranomaiset ovat ryhtyneet yksipuolisiin toimiin ja asettaneet sanktioita Irania vastaan. Eurooppalaiset yritykset enemmän kuin koskaan nyt mm, rankaisutoimien kohteena ja saattavat joutua vaikean taloudelliseen tilanteeseen. Ranskassa me tällä hetkellä vielä äh, kärsimme Alstom-yrityksen toimista rahoitusmarkkinoilla 2000 kaksi syntyi jo ongelmia. Mitä riskejä nyt tällä hetkellä on, kun tarkastetaan suuria eurooppalaisia energiayhtiöitä ja autoyrityksiä, jotka joutuvat amerikkalaisten sanktioiden kohteeksi? bnv pankki sen tapaus en olisi pitänyt varoittaa ja herättää hälytyskelloja viranomaisten piirissä. Eurooppalaisten yritysten on vaikea toimia. MRN säännöksiä ei ole vielä otettu täytäntöön ja talletussuojajärjestelmä, sitä ei ole vielä, ja union, ja kun luodaan, niin säästöt saatiin vaikean tilanteeseen. Teidän Nykyiset säännökset, jotka liittyvät EU-blogin säännökseen, vaikuttavat kyllä hyvältä, mutta kun on kyse systeemistä riskeistä, mitä te uskotte amerikkalaisten toimien vaikuttavan? Eivätkö nämä vain moninkertaista riskiä Euroopassa? Onko nyt riittävästi systeemin järjestelmän kannalta merkittävät riskit huomioon? Entä sitten vakavatarovaaraisuuden valvonta Euroopassa ja järjestelmäriskikomitea ja EKP, EKP? Otatko nämä riskit vakavasti? Miten te voitte varmistaa, että Eurooppa selviää tästä vaaratilanteesta? Uh, well, uh, uh, on No, tästä todellakin tämä on hyvin monimutkainen kysymys, koska on useita ongelmia, jotka liittyvät kauppasuhteisiimme Yhdysvaltojen kanssa, mukaan lukien mahdolliset yksipuoliset teräs- ja alumiinitullit ensimmäinen kesäkuutta lähtien. Kuten tiedätte, EU on onnistunut saamaan äh, useampia lykkäyksiä aikaan. Se, mitä me korostamme, on se, että me tarvitsemme pysyvän ratkaisun. Ei voi olla niin, että tätä aina vaan lykätään kuukausi kuukaudelta. Joten Komissio ja myös EUn toimielimet ovat äh, intensiivisissä yhteyksissä yhdysvaltalaisen puolen kanssa tämän asian ratkaisemiseksi. Sitten mainitsitte Iranin ja Yhdysvaltojen vetäytymisen Iranin ydinsopimuksesta. Kuten tiedätte, tämä on asia, joka huolettaa EUta, koska me näemme sen vaarallisena ennakkotapauksena, että maat yksipuolisesti vetäytyvät kansainvälisistä sopimuksista siitä huolimatta, että eh, IAEA on useaan otteeseen sanonut, että Iran noudattaa sopimusta ja on rajoittanut ydinohjelmansa tarpeellisen eh, vaaditun määrän. Ja nyt arvioimme eh, taloudellista vaikutusta ja potentiaalisia seurauksia, jotka johtuvat Yhdysvaltojen sanktioista Irania kohtaan sen rajat ylittäviä vaikutuksia, vaikutukset EUn yrityksiin, mukaan lukien rahoitusalan yrityksiin. Ja kuten mainitsitte todellakin, EUn pysäyttävällä asetuksella voisi olla vain rajallinen vaikutus, koska pankkijärjestelmä on kansainvälinen ja erityisesti suuret järjestelmän kannalta tärkeät pankit ovat myös altistuneina Yhdysvaltain järjestelmille ja Yhdysvaltain äh, dollarin kurssille, joten äh, on useita kysymyksiä, joita on käsiteltävä. Nyt äh, pohdimme, miten nämä asiat tulisi hoitaa. Sitten kuin rahanpesun vastaisten sääntöjen täytäntöönpano äh, oli yksi kysymyksenne. Tässä tärkeää on korostaa sitä, että meillä on uskottava ja koordinoitu äh, rahanpesun vastaan järjestelmä EUn tasalla, jotta voimme puuttua näihin ongelmiin EUssa ilman, että odotamme jotain toimia Yhdysvaltojen taholta. Kiitoksia. Brian Hayes. Brian Hayes, olkaa hyvä. Uh, welcome back to... Varapuheenjohtaja, tervetuloa Ekoni. Vain kaksi kysymystä. Niin, komissio julkaisi ohjelman kuluttajien rahoituspalvelutoimintasuunnitelmassa tällä hetkellä ollaan yritysten sisämarkkinoilla, mutta ei oikeastaan kyllä ole kyse rahoituspalveluilla kuluttajien sisämarkkinoista äh, rajat ylittävä toiminta asuntolainoissa ja muussa on parin alhaisella tasolla. Miten aiotte priorisoida vaalikauden loppuun mennessä äh, sitä, että saadaan enemmän vauhtia tälle puolella. Tarvitaan kunnianhimoisempaa toimintaa. Minun maani on kahdessa prosentissa, muualla ollaan 1,8. Joten kilpailua tarvitaan. Meidän pitää poistaa esteitä vakavaraisuusjärjestelmien kautta ja toimia kuluttajien kanssa. Tämä on paras tapa saada hintoja alas ja niin, että päät hyötyvät. Mitä alueita aiotte priorisoida tästä eteenpäin kauden loppuun mennessä tällä alueella, kun ajatellaan kuluttajien rahoitusmarkkinaohjelmaa? Te tiedätte, kuinka paljon kovaa tuota parlamentissa on tehty ja laadittu kompromisseja rahamarkkinoiden uudistuksesta. Tämä on tärkeä asetus, jonka kaikki hyväksymme ja se on tärkeä. Se vähentää järjestelmän riskiä ja olemme jäljessä USAta, joten on hyvin tärkeää toimia tässä oikealla tavalla. Te olette saaneet yhteenottoja joiltakin kollegoilta, he ovat huolissaan, missä määrin voidaan, voidaan kieltää tietyt äh, toimet, joka tuntuu es, Esmassa ja kuitenkin komissio tuntuu tämän hyväksyvän. Tästä on keskusteltu ensimmäisen tason yhteydessä, mutta ei mitään ehdotuksia ole tullut parlamentissa komissiosta eikä mitään. Niin sitten yhtäkkiä ESMA toteaa, että komissio on samaa mieltä, tämä käytäntö on ok, mutta kysymys kuuluu, ja mielestäni tämä on tärkeä kysymys, onko kohtuullista todellakin ottaa ensimmäisen tason päätös toisella tasolla, missä yhteislainsäätäjät siis, jotka tekevät päätöksiä kansan valitsemina, niin heidät kierretään tässä koko asiassa. Tässä oli kysymykseni. Uh, okay, so on the first uh, question. Tätä ensimmäiseen kysymykseen tulee, joka liittyy rahoituspalvelu toimintasuunnitelmaan, joka on suunnattu kuluttajille. Lainsäädäntöehdotus liittyy räätyettäviin maksuihin. Eli Euroopan alueella pitäisi kaikilla voida tehdä maksuja saman hintaan kuin kotimaassa. Valiokuntanne tekee työtä asian puolesta ja toivon mukaan varmistaa sen hyväksymisen vielä tällä toimikaudella. Tästä olisi kohurin tuntuvaa hyötyä kansalaiselle, mikäli tällä tavalla saadaan aikaan integroitumista. Joulukuussa vielä vuonna loimme työryhmän, asiantuntijaryhmän, joka tarkasteli sitä, kuinka tunne asiakkaasi velvoite toimii myöskin sen, kun on kyse digitaalisesta tunnistautumisesta ja muista siikoista. Yksi este rajat ylittäville rahoituspalvelujen tarjoamiselle on tämä asiakkaan tuntemisvelvollisuus, know, your, know the customer, ja ja pankkien, pankit kun pyrkivät noudattamaan näitä säännöksiä, tämä täytyy tehdä mahdolliseksi myöskin rajatyyttävissä tilanteissa. Useilla osa-alueilla on tehty ehdotuksia, joiden olla pyritään poistamaan rajoittavia rajojen ylittämiseen liittyviä esteitä rahoituspalveluiden kohdalla. Mainitsin jo PEP-tuotteet. Nämä eläketuotteet ovat jo pitkälle kehittyneet joissakin maissa ja vähemmän kehittyneet jossakin muissa maissa. Ja kun halutaan yleiseurooppalainen eläketuote PEP e käyttöön, siitäkin olisi konkreettista hyötyä kansalaisille. Ja kun on kyse erotuspalveluiden vähittäismyynnistä, niin tämäkin on asia, joka on kansalaisen kannalta mielekäs järkevä. Haluamme varmistaa, että rahoituspalveluihin, rahoituspalveluiden osalta, jotka on suunnattu kuluttajalle, että niidenkin suhteen saadaan edistystä sitten rahamarkkinan rahastoista ja näistä riskikomekanismeista. Joitakin keskusteluita on käyty. Kuten te tiedätte, komission palvelutta, varsinkin oikeudellinen yksikkö, on tehnyt analyysejä, jotka vahvistavat sen näkemyksen, joka Esmalla asiasta oli. jakomekanismista ja muista säännöksistä. Senkin mukaan nämä kaikki säännökset eivät ole asetuksen mukaisia. Komission oikeuden yksikkö halusi, että MFF asiakirjata julkistettaisiin niin, että parlamentin jäsenetkin ja muut sidosryhmät saavat nämä tiedot nähtäväkseen. Thank you. Kiitoksia. Kuten te tiedätte, keskustelemme myös parlamentissa näistä seikoista. Meillä on hieman erilainen näkemys näistä asioista kuin mikä komission alustava arvio oli. Ja, ja tämä myöskin oikeuden yksikkömme on vahvistanut. Jonas Fernandes seuraavana. Buenos días. Huomenta, kiitoksia puheenjohtaja. Ilo nähdä teitä, vara, komission varan puheenjohtaja. Mielestäni on tärkeää käyttää näitä tilaisuuksia. Sen lisäksi teistä teille kysymyksiä ja seurataan näin komission työtä, niin myös välittää tietoa äänestäjillemme, jotka seuraavat tekemämme työtä niin parlamentissa kuin komissiossa. Kuten te tiedätte, on olemassa asetus, jonka komi on esittänyt yhteislain säätäjille jo kaksi ja puoli vuotta sitten. Kaksi ja puoli vuotta sitten. Se on puolet lainsä, lain, lainsäädäntökautta. Tämä on asetus, joka on jäänyt kiinni sekä parlamenttiin että neuvostoon. Ja se paralysoi, halvannuttaa neuvostoa ja jo yli viisi kuukautta parlamentti on viettänyt ilman yhtään kokousta. Ensimmä, viimeinen kokous, kaikki varmasti tiedätte mistä puhun, kyse on EDIS-mietinnöstä, oli 13. joulukuuta viime vuonna. Viisi kuukautta on jo kulunut, eikä ole mitään muuta aikata, päivämäärää kalenterissa, jotta pidettäisiin jatkossa lähitulevaisuudessa toinen kokous. Siksi nyt käytän tilaisuutta hyväkseni ja sanoisin kansalaiset, että jotkut meistä, jotka tekevät täällä työtä, ovat häpeissämme. Olemme häpeissämme siitä, että meidän parlamenttimme ei pysty edistymään edes keskustelun tasolla näin tärkeässä kysymyksessä. Tärkeä kysymys, koska olemme edistyneet paljon pankkiunionin kohdalla. Meillä on yhteinen päätöslauselma, meillä on yhteistä valvontaa, yhteistä kriisiratkaisua, meillä on samat sääntelypuitteet pankeille, mutta jos on jonkinlainen ongelma jossakin pankissa, joka liittyy tähän Euroopan valvontaan, niin kuka sitten maksaa niin jokaisen jäsenvaltion omat tallittajat tai valtiovarainministerit näissä maissa. Ja tällainen ei voi jatkua. Vuosi sitten näimme, miten eurooppalaiset viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan Banco Popular-pankin tapauksen. Jos se olisi ollut ostajaa, niin silloin espanjalaiset tallettajat olisivat joutuneet kasta, kantamaan kustannukset Brysselin päätöksestä, samoin portugalilaiset. Eikä tässä ole mitään järkeä. Joko menemme eteenpäin tai sitten aloitetaan taaksepäin meno. Jotkut ryhmät ovat olleet sitä mieltä ja neuvotelleet keskenään, keskenään ja ehdottaneet erilaisia aloitteita, täydentäviä aloitteita, jotta edistyttäisiin näissä neuvottelussa. Te tiedätte tämän hyvin, komissaari Vihreistä on tullut tällaisia. Guelta me, me olemme yrittäneet saaneet, saaneet saada aikaan pohjaa neuvotteluille, jotta voitaisiin keskustella muiden ryhmien kanssa. Tämä oli joulukuussa eikä vieläkään ole vastausta tullut. Ja kaiken pahinta on, että neuvosto tulee pitämään kokouksen ensi kuussa. Saan nähdä, tuleeko jonkinlaista sopimusta, mutta parlamentti tulee tähän asiaan myöhässä. Emmekä ole tehneet vasta- työtämme, emme ole vastanneet kansalaisten pyyntöön, jotka kuitenkin maksavat meidän täällä olomme. Uh, well, uh, No, tästä voin vain olla samaa mieltä komission puolelta. Äh, pahoittelemme sitten, että Ediksessä on tapahtunut hyvin äh, vähän edistystä vuoden 2015 jälkeen, kun tämä ehdotus tehtiin. Kuten tiedätte, me myös komission puolella arvioimme sitä, mitkä ovat ne syyt tämän ehdotuksen viivästymiselle ja mitä ähm, moraalikatoriskejä tähän liittyy. Ähm, nämä ajatukset siitä, miten edis voitaisiin ottaa käyttöön asteittaisemmin, aloittain vaiheesta yksi, jossa tarjotaan likviditeettitukea tukea, mutta ei tappioiden yhtenäistämistä tai sitten miten siirrytään vaiheesta yksi vaihteeseen kaksi, jossa on kyse eurooppalaisesta keskinäistetystä järjestelmästä. Meidän tavoitteinamme on vielä saada täydellinen eurooppalainen järjestelmä aikaan, mutta olemme valmiita keskustelemaan ja helpottamaan eh, tähän tavoitteeseen pääsemistä. Toivomme, että ajatuksemme, jonka esitimme viime vuonna, voisi olla eh, pohjana mahdolliselle kompromissille. Neuvostossa näemme, että tekninen työ itse asiassa kehittyy varsin hyvin. Heillä on tämä ad hoc työryhmä ja meidän tiedonantomme pankkiunionin loppuun saattamisesta herätti uusia keskusteluja, joten nyt Bulgarian valtio työstää monia teknisiä asioita liittyen ensimmäiseen vaiheeseen, mutta poliittisesti kuulemme vielä eriäviä mielipiteitä jäsenvaltioilta Komissio on kuitenkin sitoutunut tähän ehdotukseen ja olemme valmiita helpottamaan kompromissin aikaansaamista. Kiitos komissaari. Ja on todellakin vaikea perustella, ei sitä, että on eri näkemyksiä, se on aivan ymmärrettävää, mutta että ei ole kes- kokouksia, joissa näistä asioista keskustellaan, sitä ei voida hyväksyä, koska voi kyllä olla eri mieltä asioista, mutta tarkoituksena on tehdä yhteistyötä ja yrittää löytää kompromissi, mikä ikinä tuo kompromissi sitten onkin, ja sitten sitä äänestetään ja sitten se hyväksytään tai ei, mutta se, että halvaannutetaan neuvottelutiimin toiminta, ei ole hyväksyttävää. Edustaja Kirtsos. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, voisitteko tiivistää meille kehitystä Brexitin vaikutuksesta rahoitusalalla? Te sanoitte, että olette edenneet nopeasti Brexitin suhteen. Voisitteko antaa jotakin tietoa asioista, joita on käsitelty ja niistä kysymyksistä, joita pitää vielä käsitellä. Sitten toinen kysymys, riskin vähentämistä, riskin jakamista, joka on pankkiunionin per, perustalla. Minusta näyttää siltä, että johtuen tapahtumista Italiassa nyt riskejä on yhtäkkiä enemmän. tämä on myös markkinoiden havainto, koska korot ovat hitaasti, mutta vakaasti nousemassa Italian kohdalla, samoin Kreikan kohdalla, joten luonnollisesti ei ole kovinkaan paljon intoa jakaa riske, riskejä monien maiden monissa maissa, Itävaltaan, Alankomaihin, Saksaan. Miten siis aiotte sovittaa yhteen tällaisen kehityksen, joka ei ole mielestäni kovinkaan lupaavaa? Kiitos. Uh, Okei. Okay. Niin ensimmäinen kysymys Brexitistä. Työtä tehdään ja me keskitymme tietysti, tai rahoitusalan, ja sehän on minun vastuualani koko asiassa niin se, mitä viime kuukausina olemme tehneet, olemme julkaisseet niin sanottuja, niin sanottuja kirjoja, joissa kerrotaan vartioista toimista, joihin markkinatoimijoiden täytyy ryhtyä valmistautuakseen samoin eri toimielimissä, miten voidaan siis valmistautua erilaisiin skenaarioihin Brexitin yhteydessä ja sitten on sopimus siitä, että luotaisiin tekninen työryhmä, jota johtaa EKP ja Englannin keskuspankki Bank of England, jotta voidaan keskustella mahdollisista riskeistä ja skenaarioista, joita kolmas 10. maaliskuuta ensi vuonna saattaa syntyä mukaan lukien tällainen cliff effect skenaario, jyrkät vaikutukset, jos mitään sopimusta ei saada aikaan. komissio pyrkii saamaan hallitun ratkaisuun ja sopimuksen, jotta Brexit sujuu sujuvasti. Kuten tiedätte, on myös poliittinen sopimus siirtymävaiheesta. Näin voidaan lieventää joitakin huolia ja aikataulupaineita, mutta tällainen siirtymävaihe joka tapauksessa on osa vetäytymissopimusta, joten me tarvitsemme sopimuksen vetäytymissopimuksesta. Siitäkin vielä joidenkin asioiden osalta keskustellaan mukaan lukien esimerkiksi Irlannin rajakysymys ja miten siihen tämä asia pitää ratkaista. Tämä liittyy myös läheisesti tuleviin tullisuhteisiimme Ison-Britannian kanssa. Joten työ tästä on meneillään, mutta on tärkeää pystyä myös edistymään, koska 2019 maaliskuu kyllä tässä lähestyy alle vuosi enää aikaa. Sitten tuli kysymys riskin vähentämisestä ja jakamisesta, miten tämä on edistynyt jäsenvaltioissa mukaan lukien Italian tilanne. Kuten te tiedätte, me emme kommentoi puoluepolitiikkaa, hallitusten muodostusprosesseja jäsenvaltioissa. Tämä asia kuuluu jäsenvaltioille itselleen niiden perustuslaillisten prosessien mukaisesti. Mitä kuitenkin korostamme, on tietenkin se, että on tärkeää pitää kiinni finanssipoliittisesta kurista ja erityisesti Italian tapauksessa täytyy pyrkiä edelleen vähentämään julkista velkaa ja budjettivajetta. Todella tärkeitä riskitekijöitähän nämä ovat kansantaloudelle. Me olemme keskustelleet tämänhetkisen Italian hallituksen kanssa. Olemme sopineet finanssipoliittisesta suunnitelmasta tämän vuoden osalta ja tämä on oikeastaan viestimme myös tälle uudelle hallitukselle. On tärkeää pitää kurssista kiinni tässä asiassa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Paul Tang seuraavana. Chair and uh, thank you, Commissioner, for being here. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari, että olette täällä. Te tiedätte, että Ekon valiokunta hyväksyi mietinnön kestävästä rahoituksesta. Toivotamme kovasti tervetulleeksi komission toimintasuunnitelman, teidän toimintasuunnitelmanne eh, hyvä juttu ja saatte sillä tukea Euroopan parlamentista, mutta eh, meillä on myös toiveita ja huolia, koska me haluamme suurta muutosta rahoitusalalla ja se ei ole vielä käynnistynyt. Ja kysymys, joka meillä on, on tuo muutos, jota ehdotatte ensi viikkona toukokuun 24. tai 25. päivä riittävän laaja ja toivottavasti voitte vakuuttaa meille, että näin on. Meillä on nämä kolme esimerkkiä. Ensimmäinen liittyy vihreään pääomaan, mutta siinä ei oteta huomioon muita tekijöitä, jotka ovat tärkeitä – ESG-ihmisoikeuksien rikkomukset, työntekijöiden oikeuksien rikkomukset, aggressiivinen verosuunnittelu, jos lähdetään pelkästään vihreästä pääomasta, niin mitä teette näille muille tekijöille? Parlamentti korostaa näitäkin. Sitten ei vaikuta siltä, että tässä on otettu huomioon ar- äh, arvonsa menettänyttä omaisuutta. On tärkeää, otetaan mukaan pääomavaatimukset, äh, mutta sen pitäisi olla laajempi. Miksi alo- ei, aloitetaan vihreästä, miksi ei ruskeasta? Ja sitten kolmas äh, asia on tärkeää, että otetaan huomioon luottamusvelvollisuus, vaan myös Ja se, mm, mutta miksi luottamusvelvollisuus, miksi ei oteta huomioon pankkeja, jotka ovat erittäin tärkeitä rahoitusalalla Euroopassa? Miksi ei tehdä tästä laajempaa, ei oteta pelkästään mukaan salkunhoitajia, vaan myös laajenneta tätä pankkeihin? Uh, okay, uh, so first of all, uh... No ensinnäkin kiitoksia tuen osoituksesta meidän toimintasuunnitelma, joka liittyy kestävään rahoitukseen. Toden totta, tarkoitus on, että laadimme kunnianhimoisen ja laajan seurannan myöskin toimintasuunnitelmaa varten korkean tason työryhmä, kuten tiedätte, valmistelee kertomusta asiasta ja tavalla tai toiselle, toisella Haluamme odottaa kaikki avainsuosituksia, jotka ovat tässä kertomuksessa mukana, joten siitä tulee kyllä riittävän laaja asiakirja ja laaja toiminta. Sitten erityiset kysymykset, jotka liittyivät äh, taksonomian. Nyt tällä hetkellä me ehdotamme sitä, että luodaan hallintorakenne taksonomiaa varten – ja hallintorakenne voi toimia tietyn taksonomian pohjalta. Olemme ilmaisseet, että ilmastonmuutoksen lievennystoimet ovat ensimmäinen seikka, joka voidaan ottaa mukaan taksonomian, koska se on äärimmäisen tärkeä, kun kehitetään vihreitä osia kestävää rahoitusta koskevaa suunnitelmaa mutta myöhemmin otetaan mukaan muitakin alueita. <coughs> We are, uh, will be clear also in our uh, upcoming... Uh... ESG-tekijät. Hallintarakenne on tällainen ja aloitamme ilmastonmuutostoimista, mutta sitten sitä me emme lainetaan. Ja lainetaan muihin osa-alueisiin. Oli miten oli mitä arvonsa menettäneisiin omaisuuseriin tulee. Koko paketin tarkoituksena on helpottaa siirtymää ja vähentää yritysten riskejä, joiden käteen jää näitä arvonsa menettäneitä omaisuuseriä. Olemme halukkaita keskustelemaan siitä, voidaanko tätä vielä kehittää edelleen. Mitä tulee omaisuuden haltioihin, eläkerahastoihin ja niiden omaisuudenhoitotoimintaan, toimijoihin, jotka hallinnoivat ihmisten varoja. Mikäli eri valintoja voidaan tehdä, niin aina ei ole peruspankkitoiminnasta mikäli on peruspankkiasiakas ja ihmisillä on säästötili tai käyttötili, niin kyselin niinkään siitä, voiko itse valita, voiko silloin investoida tiettyihin tuotteisiin. Pankki on tavallaan omaisuuden hoitaja, se tarjoaa yksityispankkitoimintoja ja niin poispäin, mutta voimme vielä keskustella siitä, kuinka tämäkin puoli saadaan katettua. Olen avoimin mielin asian suhteen, mutta täytyy katsoa, minkä tyyppisiä palveluita tarjotaan. Kuten sanottu, haluamme kunnianhimoiset jatkotoimet ja ilomielen teemme yhteistyötä läheisesti Euroopan parlamentin kanssa näissä kysymyksissä. Me varmistaa, että näistä asioista saadaan sovittua ja muuttavat todellisuudeksi vielä tällä toimikaudella. Thank you, Thomas Mann. Thomas Mann seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Tehän tiedätte kuinka suurta tukea me annamme monille komission ehdotuksille, mutta me olemme myös osoittanut, mitä me täällä parlamentissa itse teemme. Mietinnöt ovat vahvoja ja tärkeitä. Minä haluaisin käsitellä pankkiunionin jatkokehitystä Varmasti tähän tarvitaan talletussuojaa, mutta ei kansallinen vaan Euroopan laajuinen. Niin tässä olen samaa mieltä. Asiakkaita on suojeltava, jos pankeista tulee maksukyvyttömiä. Mutta me aina pelkäämme tappioiden keskinäistämistä, eikö tässä ehtona ole se, että nämä järjestettömät lainat katoavat pankeista. Minun tietojeni mukaan tämä, nämä järjestämättömät lainat kattavat noin 760 miljardia euroa. Ähm, onko tämä totta? Voiko komissio tähän puuttua, eikä vain sanoa, että EKP voi tehdä monia asioita? Kuka sitten takaa, että veronmaksajien talletuksia ei käytetä väärin, jotta heikkoja pankkeja pelastettaisiin. Ja toinen kysymys koskee Italiaa. Sanoitte, että komissio ei arvioi hallituksen muodostusta, mutta me voimme sen tehdä. Italiassa nyt oikeistopopulistit yrittävät saada jonkinlaista hallitusta aikaiseksi. On hyvin harmillista, että tähän on päästy. Ja ihan helposti sitten vaan sanotaan ensimmäinen vaan vaatimus on, että halutaan, että äh, leikataan velkoja 230 miljardilla. Mitä kreikkalaiset siihen sanovat? Ja mitkä ovat seuraukset? Euro, äh, italialaiset sijoitukset joutuvat painostuksen alaiseksi, äh, luotto, luokitus on vaarassa Italiassa ja Euroopan keskuspankki noin vain jatkaa euro- italialaisten joukkolainojen ostamista. Eikö komissiolla ole mitään kantaa tässä? Vaikka EKP on itsenäinen, niin eikö teillä ole tehtävänä ottaa asian kantaa? Teidän vaatimuksenne on ihan oikea. Vähentäkää budjettivajetta, mutta että sitten sanotaan, että vaatimuksena meillä on velan anteeksianto. Tällaista on tapahtunut jo joskus aikaisemmin, mutta olemme kritisoineet sitä silloinkin. Ei Italia ole mikään poikkeus. Uh, okay. uh, so, uh... Mm, tämä kysymyksiä tuli ensin EDIS ja tappioiden jakaminen ja miten järjestämät lainat otetaan huomioon pankkisektorilla. Jos me keskustelemme enemmän siitä, otetaan käyttöön eurooppalainen talutussuojajärjestelmä ja otetaan mukaan tämä maksuvalmiustuki ja siirrytään toiseen vaiheeseen äh, tappiopuolella silloin toimitaan juuri niin kuin tässä on keskusteltu. Sitten luvuista jotka liittyvät toiseen äänestyskertomuksemme, mitä tulee järjestämättömiin lainoihin. Siellä mainitaan 910 miljardia euroa Ehkä eroja on metodologisesti ajatellen eri tietolähteitä. Joka tapauksessa voimme nähdä huomattavaa järjestämättömien lainojen määrän vähentymistä 6,7 prosentista kriisin huippuaikoina 4,4 prosenttia, jossa nyt ollaan. Mutta päivitetyt luvut saadaan ilmeisesti huomenna. Todennäköisesti ehkä nämä luvut eivät ole ihan viimeisimpiä huomenna. Sitten nähdään, päivitetty versio näistä määristä. Sitten otitte esille 230 miljardia velka-apua, jota ilmeisesti on pyydetty myös hallituksen muodostavilta puolueilta. Ne ovat siis todenneet oikeastaan, että nämä puolet, että tämä vuoto tai luku perustuu vanhaan luonnokseen, joka ei enää päde, joten ilmeisesti tämä ei ole osa hallituksen muodostusohjelmaa. Also because it would be a paradox, because those... olisi melkoinen paradoksi, koska EKPn e omaisuuserät ovat Italian keskuspankissa jo, ja Italia sitten näistä saa hyödyn. Tämä on täysin tavoitteiden vastaista ja täysin pähkähullua. Ei tämä ole järkevää. Ja kaikkea muutakin tämän tyyppistä on saatu lukea. Esimerkiksi se, että rikkaimmilta kansalaisilta on vähennetty veroja. Onko se sitten kaiken älykkään idea vai ei? Niina Gill seuraavana. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Haluaisin todeta, varapuheenjohtaja, että pidän hyvänä teidän sitoumustanne kestävään rahoitukseen. Te totesitte, että se on yksi teidän prioriteeteistanne ja ilomielin jäädä odottamaan teidän ehdotuksia, jotka tulevat ensi viikolla. Mitä taksonomiaan tulee, uskon, että meidän täytyy olla melkoisen kunnianhimoisia Scott Caton mietinnön mukaisesti, josta valikunta hyväksyi. Vastauksena Paul Tangin kysymykseen te sanoitte, että taitaa tehdä työtä EGS-tekijöiden suhteen. Mitä nämä tarkoittavat? Tarkoittaako tämä sitä, että tällä kaudella vielä otetaan ihmisoikeudet huomioon ja vähimmäissosiaali- ja hallintostandardit, niin kuin mietinnössä ehdotetaan vai ei. On tärkeää tarkastella tätä kysymyksiä lyhyellä aikavälillä mutta pidemmälläkin aikavälillä meidän täytyy varmistaa, että vihreästä rahoituksesta tulee normi sen sijaan, että 99 prosenttia rahoituksesta on ei-kestävällä pohjalla, ei-kestävä rahoitusta. Kuinka täytyy tähän paneutua? Te mainitsitte jotakin tekijät, jotka tähän liittyvät, mutta voitteko kertoa lisää? Toinen seikka. Eilen keskusteltiin vakavaraisuussäännöistä investointiyritysten kohdalla – Yhteislainsäätien tarkoituksena imifi neuvottelussa oli varmistaa, että vastaavuus kehys ottaisi huomioon rahoitusmahdollisuudet EUn markkinoisastojen kannalta. Jotkut ovat vaatineet sitä, että sotasana pitäisi supistaa, kun on kyse vastaavuussäännöistä, jotta tietyn tyyppiset yritykset EUssa – eivät jäisi ulkopuolelle. Brexitin yhteydessä onko komissio arvioinut sitä vaikutusta, joka tällaisella pääsyn rajoituksella olisi? Mitä seuraamuksia tällä olisi pääomamarkkinoiden kannalta, mikäli puolet investointiyrityksistä toimii tällä hetkellä yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin, ja mitä vaihtoehtoista pankkirahoitusta voidaan tarjota, mikäli EU-markkinoihin ei enää päästä. Huhtikuussa 24. päivä te sanoitte, että yksityisen sektorin täytyy olla johtavan asemassa, kun varmistetaan, että sopimukset jatkuvat eivätkä keskeydy. Voivatko markkinat itse ratkaista tämän ongelman? Tai sanoitte näin, voitteko kertoa lisää, kuinka markkinat voivat ratkaista ongelman, mikäli ei ole selkeää sääntelykehystä? Miten te suhtaudutte asiaan? Oletteko te tavanneet kanslerin. Oletteko tavanneet Englannin keskuspankin edustajia? Mikäli olette tavanneet niin, niin mitä tuloksia näistä tapaamista on saatu aikaan? Lopuksi puhun, että minun on ihan pakko palata vielä lyhyesti eräseen seikkaan, jonka te sanoitte vastauksena Brian Hayesin kysymykseen. Käsitän kyllä, mitä sanoitte rahamarkkinarahastoista. Haluaisin tietää, että mikä ne ovat niin tärkeitä, niin miksi sitten komissio ei ole pistänyt tätä mukaan ehdotukseen alun perin niin, että tästä olisi voitu kuunnella keskustaa? Miksi alun perin ette maininneet tätä? Uh, okay. so uh, indeed uh, many... Uh, uh... Hyvä on todellakin paljon kysymyksiä. Ensinnäkin kestävä rahoitus ja taksonomia – kuten sanoin, ensin ilmastonmuutos, sitten se, että jaetaan, eh, laajennetaan tätä muihin ESG-tekijöihin. Kysymys kuuluu milloin. Tämä tietenkin riippuu lainsäädäntötyöstä, koska se, mitä me aiomme ehdottaa, lainsäädäntöehdotuksemme ei ole itse taksonomia vai hallituksen rakenne taksonomiasta. Meidän toimintasuunnitelmamme on varsin optimistinen, mutta jos se toteutuu ja jos lainsäädäntötyö saadaan päätökseen noin suurin piirtein vuoden äh, sisällä, voisimme äh, ensimmäiset taksonomiat julkaista vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä on ehkä varsin optimistinen arvio, mutta jos lainsäädäntötyö tapahtuu aikataulun mukaisesti, niin sitten se on mahdollista. En voi sitten arvioida, kuinka nopeasti muiden taksonomioiden käsittely etenisi, mutta näin ajattelimme asian hoitaa. Ja sitten tietenkin olemme asiasta keskustelleet jo aikaisemminkin. Ajatus on se, että meillä olisi laaja toimintasuunnitelma, joka kattaa rahoituspalvelualan eri eh, sektorit ja varmistaa sen, että eh, käyttäytyminen eh, menee kohti näitä vihreitä ja kestäviä sijoitustavoitteita. Sitten tämä puitteisto. No, tästä me emme ole vielä keskustelleet, mutta olemme tehneet arvion ehdotuksestamme, jossa me emme rajoita näitä vastaavuussäädöksiä. Mutta itse asiassa tämä on laajempi kysymys, koska nyt katsomme Miten tämä voisi olla potentiaalinen verkosto myös yhdistyneelle kuningaskunnalle tähän mennessä? Yli, meillä on yli 200 tästä Cruens-tapausta. EU luottaa tähän paljon enemmän kuin mikä tahansa muu oikeudenkäyttöalue. Ja me sanomme, että ekvivalenssi vastaavuus, sillä voisi olla tärkeä rooli myös mahdollisesti suhteissamme yhdisteeseen kuningaskuntaan, tarkoituksena ei ole rajoittaa. Miten rajoittaa e- e- vastaavuutta? Me olemme tehneet ehdotuksen asiasta jo viime vuonna, vai oliko se jopa vuonna 2016? Ei viime vuonna jossa teimme selväksi lähestymistapamme suhteessa vastaavuuteen Brexitin jälkeisessä tilanteessa. Sitten sopimusten jatkuvuus. Tietenkin on erilaisia sopimuksia, mutta esimerkiksi vakuutussopimukset, niin kyllä erilaisia ratkaisuja voidaan alalla panna täytäntöön. On eri tapoja varmistaa tämä. On, voidaan kehittää hyviä ratkaisuja kansallisella tasolla, jolloin nämä sopimukset voidaan mahdollisesti siirtää EU-hun sijoittuneeseen yksikköön, sitten joihinkin riskeihin puututaan Emirin toisen vaiheen ehdotuksella ja alan sopeutumisella voi olla tässä merkittävä rooli. Ja sitten muut markkinainfrastruktuurit, kuten markkinapaikat ja talletusinfrastruktuuri, tässä vaikutukset ovat varsin pieniä ja riski äh, rahoitusvakauteen voidaan käsitellä yksipuolisesti ja mahdollistaa asteittainen äh, pois käytöstä otto, jos tarpeen. Tämä on yksi sellainen ala, jossa Euroopan keskuspankki ja äh, Englannin keskuspankin työryhmä voivat puuttua näihin niin kutsuttuihin pyrkii vaikutuksiin, jos niitä syntyy. Sitten MFFstä minulla ei ole paljonkaan lisättävää edeltävään vastaukseen. Tästä kysymyksestä on keskusteltu yhteislainsäätäjien kesken myös se, että mahdollistaisiin hankkeiden peruminen ja äh, tässä oikeudellinen yksikkö on sanonut, että tämä käytänne ei vastaa nykyisiä EU-sääntöjä ja asetuksia, mutta jälleen kerran tämä oikeudellisen yksikön arvio on julkisesti saatavilla, joten ei meillä ole paljonkaan lisättävää tähän tällä hetkellä. Thank you. Ludek Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks, Commissioner, for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari, että tulitte paikalle. Haluaisin palata keskustelumme alkuun, kun me puhuimme ajasta ja minkälaista painetta tämä synnyttää tulevina vuosina ja miten vaikea meidän on hyväksyä lainsäädäntöä, mutta minulla on sellainen tunne, että aina ei ole kyse ajasta Edis esimerkki mainittiin. Jatkan hiukan tästä sitten. Minulla on sellainen tunne, että tämä tilanne ei johdu teknisistä erimielisyyksistä, erilaisista näkemyksistä, ajoituksesta tai jaksoituksesta, vaan puhtaasti kyse on luottamuksesta hallitusten kesken ja myös luottamusta, luottamus joihinkin tärkeisiin välineisiin, joita olemme ottaneet käyttöön. Tärkeistä välineistä on kyse. Esimerkiksi yhteinen valvontamekanismi, joka vastuuvakavaraisuusdirektiivi, jotta pitää varmistaa, että luottamus palautuu. Nyt esittäisin pari kysymystä. Ensinnäkin, onko enemmän tällaisia asioita, jotka eivät ole jääneet jumiin teknisistä ongelmista johtuen, jotka voivat olla tietysti merkittäviäkin, mutta yleensä tämä riippuu kyvystä palauttaa luottamus osapuolten kesken. Ja entäs mitä te komissiona voitte tehdä, ei vain tarttuaksenne erilaisiin teknisiin keinoihin, miten voidaan voittaa eri mielisyydet, vaan voidaan myös palauttaa todellakin luottamus joihinkin erittäin tärkeisiin kysymyksiin, asioihin, kuten yhteisen valvontamekanismin luotettavuus ja vakavaraisuuslainsäädäntö. Uh, I would say, uh... Niin sanoisin, että tämä kysymys jossa aina nähdään tavallaan riskin vähentyminen, vähentäminen. Siinä pyritään siis tätä kautta lisäämään luottamusta ja sitten riskin jako liittyy tähän. Ja tässä täytyy todeta, että on olemassa yhteisymmärrys myös valtiovarainministerien kesken vuodelta 2016 niin kutsutusta edistymiskertomuksesta, jolla, joka liittyy riskiin vähentämiseen. Ja täytyy sanoa, että pitkälti kaikki on mainittu tässä, edist, tässä edistyskertomuksessa. Riskin vähentäminen tapahtuu helpommin, jos komissio esittää tämän ehdotuksen ja yksi tärkeä sitten tärkeää tässä oli myös pankkipaketti vuodelta 2016. Me olemme huomattavasti edistyneet riskin vähentämisessä, niin kuin on kuvattu edistymiskertomuksessa, josta valtiovarainministerit ovat yhdessä sopineet. Ja me uskomme, että tätä kautta saadaan pohja myös sille, että voidaan edistyä riskin jakamispuolella. Ja konkreettisesti me olemme sitä mieltä, että ehdot ovat täyttyneet, että voidaan saada aikaan sopimus yhteisestä varautumisjärjestelmästä koskien kriisiratkaisurahastoa. Ja e, toivottavasti voidaan edistyä ainakin ensimmäisessä vaiheessa koskien edisiä koska keskusteluja on käyty tästä aikaisempinakin vuosina, mitä riskin vähentäminen tarkoittaa, mitä riskin jakaminen oikeastaan tarkoittaa. Ja täytyy todeta, että me olemme jo edistynyt todellakin huomattavasti jo riskin vähentämisessä. Meistä tämä on luonut pohjaa seuraaville vaiheille tässä tehtävässä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kyse luottamuksesta, mutta myöskin ennakkoluuloista. Sekin on ennakko. Sekin on erittäin tärkeä elementti. On totta, että mikäli edes olisi ollut olemassa nykysääntöjen vallitessa – viimeiset 20 vuotta. Kömpinenpest olisi ollut nettomaksaja, kun se siirtyi Saksan jalkomaihin. Niin asiat olisi ollut todellakin toiseen viimeisten 20 vuoden aikana. Ennakkoluulokin voi olla tärkeässä roolissa. Alfred Sand seuraavana. Good morning. Kiitos. Ja tervetuloa varapuheenjohtajalle. Minun pari kysymystä. Ensinnäkin kryptovaluutoista. Kun tarkastellaan, kuinka kryptovaluutoista keskustellaan Brysselissä mukaan luettuna teidän puheenvuoronne viime helmikuulta, kun pyöräpäivän keskustelua käsiteltiin asiaa, voi nähdä, että hyvin paljon epäluuloja liittyy vielä niihin. Enemmän puhutaan riskeistä kuin mahdollisuuksista näiden yhteydessä. Kuitenkin johdannaissopimukset eivät ole vähemmän riskaapeleja tai vähemmän monimutkaisia vähittäispalveluiden käyttäjien kannalta – monia mahdollisuuksia avautuu kryptovaluutan käytön myötä. Mitä hyötyjä EU-tason nähdäkseni voisi olla kryptovaluutasta rahoitusmarkkinoilla? Kuinka te arvioitte nykykehitystä tietyissä jäsenvaltioissa asian suhteen? Toinen kysymykseni. Rakenteiden ja liikennelmätoiminnan tämmöinen vuoksi ja kun tarkastellaan pk-yrityksiä Etelä-Euroopassa, yritykset edelleenkin riippuvaisia pankkilainoista EUn yksityismarkkinat ja pk-yritysten kohdalla ovat äh, erittäin huonossa jamassa. Joitakin ongelmia on jäljellä vielä rahoituskriisin ajoilta. On päätetty sitten, että enemmän pitäisi tukea pk-yrityksiä, että ne pääsisivät äh, julkisille markkinoille listautumaan. Minkä tyyppisiä toimenpiteitä komissio voisi ottaa käyttöön ja mitä johtopäätöksiä tai mitä tuloksia saataisiin aikaan vielä tämän vaalikauden päätty, päättymiseen mennessä. Viittaisin myöskin siihen, mitä Niina Kiljo sanoi EUn vakuutusyhtiöistä ja eläkepalvelujen tarjoajista, joilla on sopimuksia Yhdys, yhteen kuningaskunnan puolelle päinvastoin. Sopimusten jatkuvuus on tärkeä kysymys Brexitin yhteydessä, koska kyse on liiketoiminnan jatkuvuudesta eri puolilla Eurooppaa Brexit-neuvotteluiden osalta? Voitteko taata sen, että kaikki EUn kansalaiset, ei siis yrityksen, kansalaiset, joilla on yksityisiä vakuutuksia, eläkesopimuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa, edelleenkin voivat olla varmoja siitä, että sopimuksia kunnioitetaan ja heillä on sitten eläkeoikeutensa ja muut oikeutensa vielä sittenkin, kun ne tulevat maksuun maksatettaviksi. Uh, Okei. Okay. Um... Ensin kryptovaluutoista. Ja niin kuin totesimme omassa fintech-toimintasuuntamassa, miten EU suhtautuu kryptovaluuttoihin, virtuaalivaluuttoihin, ja tämähän on lupaava, lupaava uutta kehityssuuntaa, joten meidän pitäisi pohtia, miten tartumme kryptovaluutteen luomiin mahdollisuuksiin. Samanaikaisesti pitää olla tietoisia asian liittyvistä riskeistä. Tämän takia komissio pyydöstäni pyysi, että valvontaviranomaiset päivittävät varoituksensa asiakkaille näistä äh, kryptovaluutoista korostaen sitä, että valuuttoihin, valuutat ovat hyvin, äh, valuuttasijoitukset ovat hyvin mm, riskialtteita, niitä ei taata yhtään millään. Kyse on pelkästä kysymystä tarjonnasta. Tähän liittyy suuri riski, että menettää äh, sijoituksensa, jos toimii näin sijoittaa näihin virtuaalivaluuttoihin. Sitten toinen asia, tämä kryptovaluutta terminä voi olla harhaanjohtava, koska esimerkiksi EKP on korostanut useitakin kertoja, että on vain yksi kryptovaluutta, vain yksi, vain yksi valuutta euroalueella, ja se on euro joten me voimme puhua kryptoomaisuusjärjistä tai mm, tavallaan kryptopelimerkeistä, mutta mitä nyt valvontaviranomaiset ovat tekemässä, ne laativat sääntelyä koska myös nämä kryptoomaisuuseriin liittyy erilaisia piirteitä, ne voivat mahdollisesti, ne voidaan mahdollisesti alistaa erilaisille juridisille puitteille. Sitten on kysymyksiä, joilla puhutaan rahanpesun vastaiseen toimintaan. Tämäkin on osa rahanpesun vastaista direktiiviä kryptovaluuttojen vaihto ja lompakon hallinnoijat pitää sitoa myös lainsäädännöllisesti, tai niitä, niitä myös sääntöjä pitää koskea. On eri asioita, joihin pitää puuttua, kun kehitellään kryptovaluutta, käsitellään kryptovaluuttoja. Sitten PK-yritysten pörssiin listautuminen, niin kuin aikaisemmin sanoin, tästä tulemme tekemään myöhemmin tässä kuussa ehdotuksen, mutta ajatuksena on se, että helpotetaan PK-yritysten pääsyä pörssiin ja vähennetään esteitä ja ja näin autetaan pk-yrityksiä pääsemään kasvumarkkinoille. Tämä on yksi painopistealueistamme korostin, korostamme tätä äh, pääomamarkkinaunionin keskivaiheen tarkastelussa tulemme tekemään ehdotuksia tästä toukokuun viimeinen päivä. Sitten kysymys jatkuvuudesta sopimusten kohdalla, niin kuin minä mainitsin, tämä on yksi sellainen alue, jota tällä hetkellä arvioidaan valvontaviranomaisten ja sääntelijöiden kohdalla. Myös työryhmä jonka tässä aikaisemmin mainitsin, käsittelee sitä. Me todellakin pyrimme minimoimaan disruptiota, häiriötä, mutta tiedämme, että neuvotteluiden yhteydessä ei ole vielä loppuun päästy ja vielä on jäljellä monia vaikeita keskeneräisiä kysymyksiä. Ja tässä vaiheessa olisin hiukan epäröivä antamaan minkäänlaisia takeita, koska neuvottelut kerran vielä jatkuvat. Ja tulosta ei vielä sataprosenttisesti tiedetä, mutta tietenkin pyrimme saamaan aikaan hallitun exit-mahdollisuuden ja vähentää tätä mahdollista disruptiota tai häiriötä, jota syntyy. Kiitos. Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä oli kuten odotettavissa, oli erittäin rikas ja myönteinen näkemysten vaihto. Haluaisin kiittää komissaari Dombrovskisia siitä. Ja jälleen toistaisin, kuinka sitoutuneita olemme tekemään ankarasti töitä vielä viimeisten kuukausien ajan toimikaudellamme saadaksemme päätökseen niin monta lainsäädäntöä sarkaa kuin mahdollista. Ja toivon mukaan saamme kaikki asiat hoidettua loppuun ennen kauden päättymistä. Näin me toivomme. Olen varma, että kaikki kollegat tekevät yhteistyötä, jotta nämä tärkeät asiat saadaan valmiiksi ja saadaan parannettua kapasiteettiamme ja luodaan kehys, joka varmistaa rahoitusvakauden – Euroopassa. Herra Coburn, tämä keskustelu loppui jo. Me pidämme kiinni aikataulusta. Mitään aikaa muille kuin puhjalistalla oleville puhjille ei jäänyt. Poliittisille ryhmille jaettiin aika normaaliin tapaan ja nyt aika on päättynyt. Kiitos komission jäsenelle ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla.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 Yeah.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 Dear colleagues, let's move to point 11 of our agenda. I would like... Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Otetaan tuota tervetuksi Jean-Paul Gauzesin, jonka kaikki hyvin tuntevat ja jota kaikki kovasti arvostavat. Hän on entinen arvostettu kollegamme. Nyt hän on Ekon valiokunnan vieraana. Hän on päätösraportoinnin neuvoantavan ryhmän hallintoneuvoston puheenjohtaja, EFRAKin pääjohtaja. Ja täällä on myöskin hänen teknisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajansa Andrew Watchman. Hän on myöskin mukana. Kuten te tiedätte, EFRAKilla on viime aikoina erittäin tärkeä rooli Ekonin työn kannalta. Ekonin työ, kun on kyse tilinpäätösstandardeista, näkyy myöskin IFRSn pysyvässä tiimissä. Parlamentti on jo varhaisessa vaiheessa ollut mukana kehittämässä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja ja vahvistamassa niitä EU-ssa. EFRAG on yhdessä IFRS-sääntiön e ja POB, PO, PIOBn kanssa saanut EUn yhteisrahoitusta. Parlamentti on pyytänyt, että IFRS e säätiö mukana säännönmukaisessa kuulemisessa kertomassa kansainvälisistä tilinpäätöstandardeista ja auditoinnista. Tässä kuulemistilaisuudessa nyt pistän tätä pyyntöä täytäntöön. Se on erittäin hieno asia. EFRAK on laatimassa parhaillaan vahvistus- tai täytäntöönpano-ohjeistusta, joka liittyvät uusiin vakuutusalan standardeihin IFRS 17. Tämä EFRAKin ohjeistus on odotettavissa joulukuuhun 2018 mennessä. Silloin se pitäisi olla valmiina. Tämä on erittäin tärkeä aihe, joka tämä keskustelu toivon mukaan myöskin heijastuu sitten tähän ohjeistukseen, että EFRAG antaa IFRS 17 osalta. Nyt Jean-Paul, saat puheenvuoron. Ole hyvä. Siville. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tietenkin iloinen ja voidessani olla tässä valiokunnassa, jossa istuin kymmenen vuoden ajan. Ja on mukava nähdä tuttuja kasvoja, ystäviä. Ja on hienoa, että Andre Wasman ja minä saimme tilaisuuden tulla kertomaan EFRAGin toiminnasta ja miten se suhtautuu erilaisiin standardeihin, erityisesti IFRS 17. Sitouduin viime 2016, että haluan vahvistaa yhteyksiä parlamenttiin. Olen yrittänyt näin tehdä. Ja toivottavasti olette sitä mieltä, että olemme pitäneet kiinni lupauksestamme tai sitoumuksestamme. Ja olen iloinen erinomaisesta työstä, jota on tehty IFRS-työryhmässä, jota edustaja Stolojan johtaa. Kolme olennaista kysymystä. Mitä EFRAC tällä hetkellä tekee? IFRS 17 ja puhun myös IFRS 9 oman pääomaehtoisista rahoitusvälineistä. Tästä haluamme puhua parlamentin toiveesta. Pääaiheet. Donc le, le quatre. Sivu 4. EFRAC on toiminut yleisen edun mukaisesti, se palvelee eurooppalaista yleistä etua, se laatii ja edistää eurooppalaista visiota äh, rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Päätoimintamme ovat vaikuttamisen rooli, valmistelemme IFRS-standardeja, lausunto, joka annettiin valiokunnalle, annetaan komissiolla, kun sitä ollaan hyväksymässä, sitten tutkimus EFRAGin tekemä tutkimus myötä vaikuttaa siihen, että annetaan tärkeä rooli Euroopalle kansainvälisessä keskustelussa äh, tilinpäätöstiedoista. Tutkimusta kehitetään kun ennakoidaan IASBn mukaista kehitystä ja sitten julkisia kuulemisia järjestetään, jotta voidaan identifioida omat painopistealueemme. EFRAG on edistynyt, mutta vieläkin voimme täydentää toimintaamme ja tämän takia olemme pyytäneet 2017 riippumattomalta järjestöltä tarkastuksen auditin, jonka tulokset ovat olleet todella myönteisiä. Tämä julkaistiin meidän verkkosivullamme. Me tulemme vetämään tästä johtopäätöksemme, jotka näkyvät sitten strategiassamme. Lisäksi EFRAGilla tulee olla olemaan tulevina kuukausina oma tehtävänsä, mitä tulee komission toimintaohjelmaan, kun rahoitetaan oikeastaan rahoituksesta ja EFRAG, ja tämä on tärkeä seikka, tulee tukemaan e Euroopan yritysmaailman järjestöä. Sitten e IFRS 17. Se on, se on laadittu 20 vuodessa ja sen pitäisi nyt korvata tämänhetkinen IFRS neljä standardi vuodelta 2004. Sen muutokset olivatkin välttämättömiä. IFRS 4 laadittiin väliaikaisena ratkaisuna, jonka kautta varmistettiin erila- oli mahdollista erila- e- e- varmistaa erilaiset kirja- kirjanpito Mm, käytännöt, ja tämä oli vaan hankala vertailtavuuden kannalta. Pyritään nyt parempaan vertailtavuuteen, kun on parannettu tilinpäätösstandardeja ja tilinpäätöskäytäntöjä. Miten tämä uusi normi sitten vaikuttaa? Se tulee vaihtelemaan yrityksestä riippuen, johtuen huomattavista eroista, joita löytyy tämänhetkisissä kirjanpitokäytännöissä. Jokaisessa maassa on usein omat, omat käytänteet käytössä. Monet vakuutusyritykset liittyvät tähän uuteen standardiin, tai se vaikuttaa niihin, ja IFRS 17 on huomattava muutos, ajattelen vakuutusalaa. Sen täytäntöönpano tulee tarkoittamaan merkittäviä sijoituksia ajassa ja rahassa. Nyt täällä näette tätä aikataulua, työaikataulua, joka on määritelty ja sen lopuksi sitten EFRAK antaa kantansa hyväksyntäkriteereistä ja se tukeutuu vahvaan vaikutusanalyysiin. Me uskomme, että komission on antanut meille enemmän aikaa kuin normaalisti muiden standardien kohdalla. Me haluamme laatia lausuntomme vuoden loppuun mennessä, kun julkaisemme lausuntoluonnoksen syyskuussa. Tätä kautta voidaan konsultoida äh, laajemmin. Tätä työtä tehdään myös kesän aikana. Minkälaisia operaatioita sitten tehdään tässä yhteydessä, kun siirrytään IFRS 17 normiin standardiin. Lautakunta on saanut eri tahoilta, vakuutusalalta, muilta sidosryhmiltä esityksiä. He ovat kertoneet oman alansa ongelmista ja huolenaiheista. Sitten vaikutusarvio tietystä vakuutusyritysjoukosta. Tätä ollaan nyt tekemässä, tätä tutkimusta. Jokaisen vaikutusarvion kohdalla tulee joko kokonainen versio tai yksinkertaistettu versio. Sitä paitsi me tulemme järjestämään äh, jäsentynyttä ohjelma, ohjelmointitoimintaa käyttäjien kanssa sit, ja tilinpäätösten käyttäjien kanssa otamme esiin tärkeimpiä aiheita, ja tämä on tärkeä asia. Tehdään myös riippumaton taloudellinen tutkimus seurauksista, vakuutus, seurauksista vakuutusalalla. Tämä on nyt jo tilattu tämä tutkimus. Sitten EFRAKin toim, EFRAKissa ja myös tässä iltaisessa raportissa arvioidaan eurooppalaista yleistä hyvää Tätä arvioidaan laajan vaikutusarvioinnin pohjalta. Sen tehtävänä on identifioida riskejä, jopa nähdä to, to, to, epäsuotuisia vaikutuksia taloudelliseen tilanteeseen. Tämä koskee erityisesti vakuuttajien sijoitustoimintaa, myös pitkäaikaisia sijoituksia, hinnoittelu- ja tuotepolitiikkaa, rahoitusvakautta ja eurooppalaisen vakuutusalan kilpailukyvystä on myös kyse. Me olemme täysin tietoisia siitä, kuinka tärkeä ala vakuutusala on. Se sijoittaa eurooppalaiseen talouteen ja se suo suojaa kansalaisille ja yritys, yrityksille yhtä lailla tämän takia kun arvioidaan IFRS 17 mahdollista vaikuttaa eurooppalaisittain on analysoimme ydinkysymyksiä. Meidän pitää arvioida, mitä hyötyä syntyy siitä, että sovelletaan tätä 17 standardia. Onko ovatko tuosta parempia kuin, kuin hinta, joka syntyy täytäntöönpanosta, kun ajatellaan asiaa niin kvantitatiivisesti kuin määrällisesti, äh, kvalitatiivisesti. Äh, sitten kun on arvioitu tätä eurooppalaista hyötyä tai hyvää, sitten sen jälkeen arvioimme tilanteen tekniset, tekniset seikat otetaan huomioon. Kyseessä on yksityiskohtaisuuden taso ja minkälainen yritysliiketoimintamalli on käytössä vakuutusyrityksessä, vaihtoehtoiset ratkaisut, miten, minkälaisia sopimuksia tehdään jälleenvakuutuksista. Yleisemmin ottaen me haluamme tarkistaa, vastaavatko standardit hyväksyntäkriteereihin mukaan lukien se seikka, onko tietoa, jota on saatu aikaan, luotettavaa ja vakaata. Eri kommentoijat ovat olleet sitä mieltä, että IFRS 17 tuo huomattavaa edistystä raho- tilinpäätösraportointiin, kun kuitenkin on vielä monia kysymyksiä, joita pitää analysoida vielä syvällisemmin. Tässä siis olennainen siitä, mitä haluaisin sanoa IFRS 17 kohdalla. Keskustelun kautta voidaan löytää uusia vastauksia kysymyksiin. Silloin kun on kyse teknisistä asioista. Sitten muutama sana työstä, jota tällä hetkellä teemme IFRS 9 ja oman pääomaehtoisista rahoitusvälineistä. IFRS 9 2017 parlamentti pyysi, että komissio varmistaisi sen, että IFRS 9 puoltaa eurooppalaista pitkäaikaista investointistrategiaa. Komissio pyysi EFRAGia antamaan lausunnon asiasta. Ensimmäinen vaihe, joka oli suhteellisen vaikea, koostui siitä, että kerättiin tietoja. Niin, ja tähän liittyy vielä se vaikeus, että piti muotoilla määritelmä siitä, mikä on tällainen pitkäaikainen sijoitus. Sitten toinen vaihe koostuu siitä, että etsitään mahdollisia ratkaisuja ja keskitytään aivan erityisesti kierrättämisen mahdollistamisen, jos tätä, jos tätä voidaan jotenkin raamittaa. Sitten tällä hetkellä, kun on kuulemiskierros meneillään toukokuun loppuun mennessä ja kerätään sidosryhmien kannanottoja, EFRAG toivoo voivansa esittää suosituksensa tämän vuoden syyspuolella. Kiitän teitä teidän huomiostanne ja olemme valmiita vastaamaan mahdollisiin kysymyksiinne. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin kattava katsaus asiaan. Edustaja Stolojan, olkaa hyvä. Mr. Pre- Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa herra Gozes ja herra Watchman. Olemme erittäin iloisia nähdessämme teidät jälleen kerran Ekon valiokunnan kuultavana. Haluaisin muistuttaa kollegoille erästä asiasta. Viime vuosien aikana on näitä kolme standardia, jotka tavallaan muuttavat liiketoimintamallit rahoitussektorilla. IFRS 16, joka liittyy listautumisen IFRS 9, joka liittyy rahoitusvälineisiin, ja nyt me käsittelemme IFRS 17, joka liittyy vakuutussopimuksiin. jälkeen, kun olemme lukeneet joitakin asiakirjoja, jotka EFRAGia esimerkiksi on toimittanut, olen lukenut, että IFRS 17 on paljon, paljon mutkaisempi kuin IFRS 9 joka koski pankkisektoria. Miksikö? Siksi, että vakuutusyritysten täytyy pistää täytäntöön IFRS 9 silloin, kun on kyse niiden omaisuudenhoitopuolesta ja investointitoiminnasta. IFRS 17 pitää puolestaan vakuutusvastuiden osalta soveltaa, ja se on paljon monimutkaisempaa, vaikeampaa yritysten kannalta, kun ne joutuvat vastaamaan näihin kumpaankin vaatimukseen, kumpaankin uuteen standardiin. Minun kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, onko meilläkinlainen virkuva siitä, mitä tapahtui vakuutusyrityksille Euroopan unionissa, tai mitä tapahtuu niille, koska vakuutusalan yrityksillä on ollut mahdollisuus lykätä tuonemmaksi IFRS 9 täytäntöönpanoa tammikuuhun 2021 saakka, jolloin IFRS 17 pitäisi pistää täytäntöön. Toinen kysymys. Asiakirjojen mukaan, jotka saatiin ISCBltä, vaikuttaa siltä, että ISCBn mukaan IFRS 17 ei vaikuta vakuutusmarkkinoihin – kun tarkastellaan tuotteiden monipuolisuutta, kun se vakuutustuotteista tai hintoihinkaan ei tule vakuutusta. Miten te tämän näette tässä vaiheessa, kun te arvioitte asioita? Kolmas kysymykseni liittyy siihen, miten monimutkaista on pistää täytäntöön IFRS 17 vakuutusalan yrityksissä. Kaikki viittasivat siihen, että on vain ajan kysymys. Ja kyse on myöskin kustannuksista. Ennen kuin saat saada kuntoon, niin tarvitaan myöskin koulutusta asiantuntijoille, jotka tekevät työtä tällä alalla yrityksissä. Kuka tämän työn sitten tekee? Tietystikin perusvastuu on itse vakuutusalan yrityksellä, mutta mitä ISCB ja EFRAC voivat tehdä auttaakseen näitä yrityksiä? Ja kuka valvoo sitä? Pistävätkö yritykset oikealla tavalla täytäntöön IFRS 17 ja IFRS 9? Kuka sitä valvoo? Kiitos. Merci, monsieur le président, cher ami Théodore. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä. EFRAKin neuvoston puheenjohtajana minä henkilökohtaisesti valvon, että me olemme läheisessä säännössä yhteydessä kaikkiin osapuoliin ja että kuunnellaan todellakin toinen toisiamme. Mahdollisesti hiukan teknisestä puolesta vielä lisää tietoa. Minä haluan antaa vastauksen joka ikiseen kommenttiin, kun ajatellaan tapauksia sijoitta- tapaamisen sijoittajien tai vakuutusyritysten kanssa, mitä tulee IFRS 9 sen soveltamiseen tarkistusten jälkeen, joita IASB on hyväksynyt ja jotka on, koskevat myös pankkeja ja vakuuttajia ja vakuutusalaa. Näyttää siltä, että tai olin hiljattain yhteydessä tärkeään yritykseen, joka teki IFRS pohjalta laskelmia ja mitä olisi tapahtunut, jos olisi sovellettu IFRS 9 välittömästi ja minkälainen ero tästä sitä syntyy, niin tässä päädyttiin huomattaviin mm, eroihin, mutta minulla ei ole vielä tarkkoja lukuja, joiden joita tulen saamaan kuitenkin tulevina viikkoina. Sitten miten tämä vaikuttaa markkinoihin? Tällä hetkellä vakuutusyritykset eivät juurikaan korosta tätä puolta asiassa vaikutusarviointi, joka tullaan laatimaan, tai se on, työ on jo alkanut mahdollisesti löytää tähän vastauksia. Sitä vastoin he korostavat, äh, kuinka monimutkainen väline on ja kuinka tärkeitä resursseja tarvitaan IFRS 17 yhteydessä ala ei tätä perustavallisuuden vastusta. Se pitää tässä nyt nähdä, että mitään suurempaa kritiikkiä ei ole itse standardista, mutta huolet koskevat so- sitä, miten standardia sovelletaan, miten paljon tämä toteuttaminen maksaa käytännössä ja onko olemassa riittäviä ihmisiä voimavaroja, että voidaan tehdä tämä merkittävä työrupema, joka edessä on, jotta voidaan päätyä täytäntöönpanoon. Tässä näitä kohtia, joita olemme pohtineet kommenttien pohjalta, joita olemme saaneet. Me tulemme vielä saamaan kolmas heinäkuuta Tautamme vastaan vakuuttaja- ja jälleenvakuuttajayrityksiä, jotka ja heidän kannatus varmasti täydentävät ja selventävät kirjettä, jonka te ja minä olemme saaneet. Ja se, sehän koskee näitä peloja, pelkoja, kun on kyse täytäntöönpanoajanjaksosta ja kuinka paljon tarvittaisiin aikaa, jotta voidaan kouluttaa pätevää henkilökuntaa. Toivottavasti nyt vastasin näihin kysymyksiin. Thank you. Kiitoksia. Haluaisitteko nyt puheenvuoron vai? everything. Okay. Jean-Paul tässä katsoi jo kaiken perheisiin tapauksessa. Kiitoksia arvoon puheenjohtaja, hyvä ystävä, hyvä kollega, hyvä Jean-Paul. Täällä on seikkoja, joita ei ole vielä mainittu. Se, miten tärkeänä pidätte parlamentin päätösohjelmaa, jota valmistellaan, se on määrä hyväksyä heinäkuun täysistunnossa. aikataulun mukautettu siinä syntyviä tietoa, mitä olemme saaneet vakuutusalan yrityksiltä, kun on arvioitu niitä olosuhteita, jotka liittyvät täytäntöönpanoon ja yleiseen ympäristöön ja tilanteeseen, jossa nyt ollaan. olisi pari yleisempää kysymystä. Ensimmäinen liittyy riskien määrittelyn millä tavalla ne on arvioitu. Tärkeää tietoa, käytävissä olevaa tietoa, vielä riittävästi. Onko tiedon, tiedon määrä vaikuttaa vähentyneen? Vastaako tämän, entä nämä sopimukset, joita vakuutusyhtiöitä itse laativat? Onko kyse vakuutusyhtiön tämästä tiedosta? Siksi olen tietänyt vähän IFRS 9 osalta ja kriittinen seikka liittyy vakuutusyhtiöihin ja, pankkien yhteistoimintaan. Miten tämä IFRS 17 sitten mukautuu tähän IFRS 9? Toinen liittyy rahoitustoimintaan, toinen vakuutustoimintaan. Kannattaisiko tässä nyt olla huolissaan siitä tasapainosta, jo, joka valitsee joko sekä kustannusten että hyötyjen välillä? Voitteko te esittää argumentteja vakuuttaaksenne ne, jotka vielä ovat vastahakoisia sen osalta, että ulkopuolta käsiin puututaan asioihin. EFRAKin puheenjohtajana, eikä pelkästään IFR 17 eteenpäin viien ominaisuus teille yleisemmän kysymyksen. Mitä nyt on kun arvioidaan yritysten terveyden terveystilaa ja, niiden mer- ja myöskin digitaalitalouden merkitystä ja niiden arvonmuodostusta, onko se otettu huomioon tilin päätösnormeissa? Eikö tavallaan pitäisi ottaa myöskin mukaan tiedot, jotka koskisivat yrityksen terveydentila tässä suhteessa, miten voitaisiin ilmaista tämä uusi e, puoli, joka vaikuttaa myös yritysten toimintamahdollisuuksiin ja terveyteen, digitaalinen puoli. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin te, te teknisestä kysymyksistä, mitä tulee tähän aggregaation tasoon, tai mitkä ymmärsin oikein vakuutusala pelkää erityisesti sitä, että sen sijaan, että estetään tätä näkyvyyttä, niin estetäänkin äh, mutualisaatiota, tätä keskinäistämistä, jokahan kuuluu aina olennaisen periaatteena vakuutustoimintaan. Tästä käydään tärkeää keskustelua ja on korostettu juuri näitä asioita. Sitten pankit, jotka toimivat myös vakuutusyrityksinä, vakuuttavat nyt on mahdollista tehdä poikkeuksia. Ei pidä toimia pelkästään vakuutusyrityksenä. Tältä kannalta EFRAKilla on ollut hyvin tärkeä rooli, koska tämä kommentti, joka esitettiin meidän lausunnossamme, joka koski sitä, että on tietty ero, syntyy kilpailu, epätasapainoa. Ensin sitten komissio ja sen jäsenvaltiot laajensivat toimintansa. Mitä tulee kustannushyötyihin, ymmärrän teidän huolenne, koska minulla on ihan samanlainen huoli asiassa. Kun tarkastelee tätä asiaa, tulee sellainen vaikuttaa, mutta jotkut maksavat, jotkut hyötyvät. Jos kustannukset kuuluvat vakuutusalalle, jotka täyttävät säännöt, ja sitten hyödyt toivottavasti tulevat sitten sijoittajille, koska saavat tutustua kunnolla yrityksen sen sijoitustoimintaan. Tämä tätä vaikutusarvioissa pitäisi arvioida kun, ja määritellä mahdollisimman tarkasti todelliset kulut alalle. Esimerkiksi britti suuret brittiyritykset, jotka tavallisesti aika paljon puoltavat IFRS-standardeja, mutta ensimmäisenä perusteena kuitenkin sitten haluavat vastustaa näitä heidän mukaansa järkyttävän suuria kustannuksia, kun aletaan toteuttaa, toteuttaa käytännössä uutta standardia. Sitten vielä lopuksi miten arvioida näitä lisästandardeja tilinpäätöstoiminnassa. Mielestäni tämän asian käsittelyn meitä pyydettiin tässä auditoin, tämän auditoinnin yhteydessä, johon viittasin. Mutta se seikka, että EFRAG jokin täytyy toimia äm, lavin tukijana yrityspuolella, niin tätä kautta voidaan laajentaa asian käsittelyä ja mietintää ja tällä alueella ei ole niinkään enää rajoituksia, koska ensinnäkin on kyse sitä, tässä vain pohditaan asiaa, mutta kateetua työryhmästä ei ole vielä ole. Komissio tulee itse esittämään tästä edistyskertomuksensa aikanaan. Pitää siis laajentaa tätä asian harkintaa ja pohdintaa. Thank you. I'll, uh, I'll add briefly. Kiitoksia. Aggregaatiotaso on yksi eh, niistä avainkysymyksistä, joita EFRAG eh, tarkastelee. Kun on kyse eh, tilinpäätösraportoinnista, niin tässä käydään käyntiä Korkeampi aggregaation taso voisi olla tärkeä sen suhteen, miten riskiin päätöksiä tehdään teollisuudessa, mutta korkea aggregaation taso voi myös ehkäistä trendejä ehm, tuoteprofiilissa, jotka voivat hyödyllisiä sijoittajille. Ja me julkaisimme tausta-asiakirjan tästä asiasta erikseen lisätäksemme tietoisuutta sidosryhmien keskellä. Kustannusten täytäntöönpanosta minun, ehdotuks, minun äh, arvioni on, työstämme tätä vielä, että EFRAK voi tehdä arvion täytäntöönpanokustannuksista, mutta hyöty Arvio tulee olemaan vaikeampi. Ei varmaan ole mikään yllätys, koska tunnette vaikutusten arvioinnit. Eli haaste EFRAKin kille ja toimielimelle on mm, löytää tasapaino kvantitatiivisten ja laadullisten elementtien välillä. Yksi e, tulevista tutkimuksista, joita EFRAC harkitsee, on kryptovaluutoista, kryptopääomasta – katsomme, tukevatko sidosryhmämme eh, tätä. Mutta jos asia katsotaan vähän laajemmin siitä, miten taloutemme on kehittynyt, nyt ollaan paljon riippuvaisempia ehm, ei-fyysisistä ehm, pääomista. Eli EFRAKin äh, panos tähän eurooppalaiseen yritys tilinpäätösraportoinnin laboratorioon, josta Jean-Paul juuri puhui. Kamal. Kiitos sitten edustaja Kamal. Thank you very much and Jean Paul, it's uh, good to see you. And it's... Kiitoksia oikein paljon. Meillä oli mukava keskustelu englanniksi. Teidän täytyy parantaa englanninkielen taitoa ne työtänne silmällä pitäen. Muutama lisäkysymys liittyen siihen, mitä täällä on jo kysytty. Muistan, että yksi syy, miksi perustimme efrs e, työryhmän parlamentissa oli se, että olimme huolestuneita e, rahoituskriisin seurauksista. Minulla oli kolme asiaa. Yksi on pankit, jotka ovat liian e, suuria kaatuakseen, joita veronmaksajien pitää pelastaa. En tiedä, miten tämä ongelma ratkaistaan. Voimme keskustella siitä. Toinen on johtajien vastuu. Pankin johtajat nyt ole ottaneet vastuuta joistain aseista tasoiseen. On minusta on harmi, että on vieläkin johtajia tuolla, jotka ovat varsin arrogantteja tässä asiassa. Eräs pankinjohtaja muutama päivä sitten kertoi minulle olevansa pankinjohtaja ja hän toimi todella ylimielisesti. En voi ollenkaan ymmärtää, että kriisin jälkeen on tällainen heppu, en nyt hän sano mistä pankista, joka on johtaja ja käyttäytyy näin ylimielisesti ja kyllä pitäisi vähän nöyrempää to- toiminnan olla. Ja kolmas asia liittyy tilinpäätösstandardeihin. Muistan, että, että koko keskustelu ähm, määräyksistä, elinikäisesti lainan tappiot ja eh, ennakoimattomat tappiot ja miten niitä käsitellään, miten varmistetaan, että pankit eh, huomioivat riittävästi tappion eh, ja miten sitten noit odottamattomat tappiot käsitellään. Joten haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Ensimmäinen on, yhdessä vaiheessa olimme varsin kriittisiä Efrakin suhteen. Ja näin me teidän äh, tilintarkastuksen ja perception tarkastuksen tämä, miltä tarkastus, joka liittyy teidän vaikutukseenne. Mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä enemmän, tai teidän vastaanottonne, mitä teidän mielestänne Efrakin pitäisi tehdä enemmän, mm, mitä pitäisi tehdä paremmin? Ja sitten lopuksi se, että jotkut yritykset ja maat valittavat ja toiset eivät. Voisitteko sanoa meille, johtuuko tämä tietynlaista kohtelusta, liiketoimintamalleista joissain maissa, mitkä vakuuttajat mistä maasta ovat niitä, jotka valittavat ja mitkä ovat niitä, jotka ovat varsin tyytyväisiä, koska tämä ei vaikuta niiden eh, liiketoimintamalliin. En halua olla liian poliittinen, mutta mitkä maat ovat tyytyväisiä IFRS 17 ja mitkä maat ovat huolissaan eh, johtuen siitä, mitä sanoitte joidenkin maiden vakuutuslaitoksista. Si se Kiitoksia, Sayed. Vastaan jo siitä huolimatta nyt ranskaksi, kaikesta huolimatta. Mitä tulee huomautukseen, joka liittyy perseptiotarkastukseen, niin äh, on totta, että silloin kun nämä tarkastukset tehdään meillä oli sellainen mielikuva, että saimme tällä tavalla enemmän tietoa erityisestikin, kun tarkastellaan EFRAKin roolia. Mehän pyrimme vaikuttamaan IFRS-normeihin jo ennen kuin niitä laaditaan, mutta tätä ei välttämättä ota huomioon. Ja toimimme diskreetillä tavalla työssämme ja perustyö tehdään teknisessä asiantuntijaryhmässä ja eri työryhmissä on työtä, jota ei välttämättä riittävästi nähdä. Oteta huomioon. Se on kuitenkin tiedossa meidän nettisivulla. Meidän kaikki EFRAKin työ on täysin avointa. Kaikki tekstit, jotka julkaisemme, kaikki kirjeet, kaikki suositukset, joita me annamme, löytyvät internet-sivultamme, jonne kuka tahansa voi mennä niihin tutustumaan. Olemme todellakin ponnistaneet tämän puolesta. Siitä lähtien, kun minusta tuli puheenjohtaja, olen vahvistanut vielä entisestäänkin yhteyksiä parlamenttiin. Olen täällä tänään esimerkiksi. Aiemmin oli suuria yhteyksiä valiokuntaan muutenkin ja Faras-tiimin ja parlamentin välillä. Olemme entisestäänkin vahvistaneet tätä yhteistyötä. Olemme paljon näkyvämpiä ja kuuluvampia tänä päivänä. Mitä tulevaisuuteen tulee, uskon niin ikään, että me parlamentin jäsenten rooli on kertoa meille pohdinnoistaan. Voin vakuuttaa teille, Rova Beres, että tulemme ottamaan huomioon ja tarkalleen lukemaan teidän kannanottonne kaiken, mitä parlamentti päätösosemassaankin sanoi. Mitä tulee ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä tai tyytymättömiä, tai jäsenvaltioita, jotka ovat tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Ei tämä ole niin mustavalkoinen asia. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että suurin osa sanoo, että normit ovat sopivia ja tarpeellisia se, mikä huolestuttaa, on se, että täytäntöpano on monimutkaista ja mahdollisesti tulee kustannuksia ja tarvitaan ylimääräisiä henkilöresursseja pistämään tätä kaikkea täytäntöön. Sitä se huolestuttaa. Mikäli haluatte tietää, mitkä maat ovat puolesta, mitkä vastaan, niin tämä on hieman hankalampi kysymys. Vanha teoria, josta on pitkään puhut parlamentin kanssa, liittyy siihen, että jotkut ovat yhtä toiset toista. Anglosaksisissa maissa, jotka sinäkin tunnet hyvin, oikeusvaltion periaate on erittäin tärkeä ja, ja se on päällimmäisenä muissa arvioinnissa roomalaisvaikutteisissa maissa, kuten minun maassani, halutaan mahdollisimman täsmällistä lainsäädäntöä juridisesta kannalta katsottuna – nyt Turkilla saattaa olla hieman vaikeuksia, mutta ranskalaiset lakimiehet ovat äh, tuijottavat tekstiä pilkkua myöten, ovat pilkunviilajia suoraan sanottuna. Ja tämä ei ole mitenkään helppoa ja yksinkertaista ja nopeasti tehtävää työtä. Joissakin maissa, kuten Saksassa, puolestaan ei välttämättä ole tyyty, olla tyytyväisiä hyväksyttyihin sääntöihin, mutta kun säännöt on hyväksytty, niitä sitten sovelletaan piste. Ja juuri tällainen jakolinja näkyy, kun tarkastellaan sitä, miten IFRS 17 on suhtauduttu. Mutta ei kukaan ole niitä hyljännyt tai tuominnut. Uskon, että löydämme sellaisen ratkaisun, joka vastaa valiokunnan työn edistymisen niin, niin, että löydetään sellainen ratkaisu, joka on kaikkien hyväksymä ja sitten normit saadaan helposti pistettyä täytäntöön. Thank you also for this. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoisesta arviosta, joka kohdistuu erilaisiin oikeudenkäyttökulttuureihin. Oikein hyvä. Garin Nachtigal seuraavaksi. Se, se, Madame Rossignol, se, sukua se. Niin, ranskaksi nimeni on Rossignol, helppo nimi siis. Kiitän kovasti, että tulitte paikalle. Ekonin, herra Goses, arvostan teidän ja henkilöstön tekemää työtä, jotta pyritään varmistamaan analyyttinen pohja, kun täytäntöön pannaan uusia tilinpäätöstandardeja EU-ssa. E ja haluaisin kysyä muutaman kysymyksen hyväksyntäprosessissa IFRS 17 kohdalla ja tapaustutkimuksesta, jota EFRAC tällä hetkellä tekee. Ensinnäkin mietin, mitä olette mieltä ehdotetusta täytäntöönpanoajankohdasta 17. kohdalla 1. tammikuuta 2000 21 ja sitten siirtymä vanhasta standardista uuteen standardiin, sen pitäisi olla aika merkittävä tai vaiheen ja, tai pitkä. Ja olisikohan mahdollista vakuutusalalle täyttää tilinpäätösstandardit 17 mukaisesti ensimmäinen tammikuuta 2021. Tämä on ensimmäinen kysymys, Sitten toinen kysymys koska USA ei osallistu EFRAGin puitteisiin, valitettavasti minun mielestäni, niin siksi tulee olemaan huomattava ero eurooppalaisten ja USA-laisten standardien välillä. Olisiko, mm, voisitteko tarkemmin kertoa, miten suhtaudutte tähän tärkeään kysymykseen ja tähän EFRAGin laatimaan tapaustutkimukseen? Ja sitten viimeinen kysymyksensä liittyy eiliseen. Eilen Ekonissa keskusteltiin toisen tason uudella tarkastelua Solvency kakkosessa ja seuraavaa komission mandaattia tätä kautta laajalti tarkastetaan uudestaan vakuutusalan pääomavaatimuskysymyksiä. Voitteko antaa hiukan sisäpiiritietoa siitä, miten IFRS 17 ja Solvenssi 2 vaikuttavat toinen toisiinsa ja mikä on tämä tila, tilanne teidän tapaustutkimuksenne kohdalla nyt? Thank you for the questions. The... Kiitos kysymyksistä. Täytäntöönpanopäivä ensimmäinen tammikuuta 2021 on aihe, josta puhutaan yhä enemmän. Siihen on, se on kolme ja puoli vuotta standardin julkaisemisen jälkeen, joka suhteessa moniin muihin tärkeisiin standardeihin on varsin suurpiirteinen täytäntöönpanoaika. Kuitenkin tämä on varmasti monimutkainen ja hankala standardi ja tiedämme enemmän, kun olemme tapaustutkimukset saaneet päätökseen siitä, että onko erityisiä haasteita. Eilen katsoin tutkimusta, jonka yksityisen sektorin organisaatio oli tehnyt täysin riippumaton EFRAKista. Se äh, äh, tutki sata toimitusjohtajaa äh, eri jäsenvaltioissa. 99 sanoi, että he ovat valmiita, mutta EFRA Eurotrack ei luota siihen, me teemme oman työmme riippumattomasti. Sitten Yhdysvaltain tilanne, kuten aivan oikein sanoitte, Yhdysvallat päätöi, että eivät hyväksy tätä. Heillä on oma vakuutushankkeensa, joka ei ole mitenkään yhteinen hanke kansainvälisen tilinpäätösstandardin lautakunnan kanssa, mutta se kuitenkin kehistyy samaan suuntaan kuin IFRS 17. EFRAC tekee nyt yksityiskohtaista analyysiä meidän vaatimustemme välillä ja näiden pääkilpailupuitteistojen välillä, eli Yhdysvallat ja Japani. Tämä on osittain tekninen toimenpide, mutta konsultaatiomme kautta katsomme, että onko mitään syytä, miksi eh, tällaiset eh, erot teknisissä eh, standardeissa saattavat aiheuttaa todellisessa elämässä kilpailuongelmia. Sitten Solvenssi 2. Osa toimintaamme on arvioida millaisia eroja ja samankaltaisuuksia IFRS 17 ja Solvensi 2 välillä on ja tuleeko se sitten lieventämään IFRS 17 täytäntöönpanokustannuksia. Meillä ei ole kuitenkaan mitään mandaattia puuttua Solvensi 2 uudistukseen. Saa nähdä, tuleeko se sitten lähemmäksi vai kauemmaksi IFRS 17. Kiitoksia. Just une, une précision. Kansainvälistä puolesta ja USAsta tapasin hiljattain Egonin eh, vakuutusyritys, joka toimii Alankomaissa. Sillä on suuri kansainvälinen toiminta-ala ja se yritys kertoi, kilpailukykyongelmista, kilpailusta USAn kanssa ja me tulemme pitämään yrityksen kanssa kesäkuussa teknisen kokouksen mukana on teknisen mutta tämä kokous pidetään 17. kesäkuuta Brysselissä ja siellä saamme sitten lisätietoja. Näin tällä tavalla me siis teemme työtä. Me haluamme kerätä tietoja ja kuunnella, että on mitään lopasta, vaan kuuntelemme niitä, joilla on asioita kerrottavanaan. Ja sitten on tällainen tekninen asiantuntijaryhmä, akateeminen puoli, joiden kanssa voidaan sitten paremmin miettiä kun laaditaan lausuntoa. Ja haluaisin muistuttaa, että EFRAG ei ole mikään standardoija. EFRAG antaa oman kannanottonsa standardista, joka on hyväksytty, jotta Euroopan komissio ja EU pystyy hyväksymään sen ja validoimaan sen, jos pitää sitä johdonmukaisena ajatellen eurooppaisen lainsäädännön asettamia ehtoja. Kiitos. Marisa Matias. Kiitos Marisa Matias. obrigada e bem-vindo à sua casa mais uma vez. Eh, Kiitoksia. Eh, tänne, tervetuloa tänne parlamenttiin. Haluaisin käyttää tätä eh, mahdollisuutta esittääkseni kaksi konkreettista kysymystä teille. Kyse on EFRAKin viime aikojen aktiviteetista. Te julkaisitte konf te järjestitte konferenssin, jossa on kyse eh, just valööristä, eh, todellisesta arvosta, ja se on tietenkin mielenkiintoinen aihe. Ja halusin kysyä, että onko EFRAKilta mitään aloitteita, jotta voitaisiin vastata kahteen konkreettiseen kysymykseen. Ensimmäinen koskee tämän todellisen arvon äm, prosykliseen luonteeseen Valitettavasti ei ole mitään sopivaa eri toimien sekoitusta ja siksi ollaan yhä enemmän huolissaan siitä, että voi syntyä kuplia eri talouden aloille. Siksipä ensimmäinen konkreettinen kysymys, harkitseeko EFRAK toimintaa tässä, jotta ei syntyisi tällaisia kuplia. Ja sitten toinen kysymys. Toinen kysymys liittyy kestävyyteen. Tiedän, että kestävyys on aihe, joka on vähän kiistanalainen. Tiedän, että siitä on keskusteltava vielä intensiivisesti, mutta se on kuitenkin yksi tärkeimmistä ajankohtaisimmista aiheista, joka meillä on edessä. En tiedä, onko tämä tänään mahdollista vai ei, mutta haluaisin tietää, mikä on EFRAKin kanta ja millaisia keskusteluja on EFRAKissa käyty kestävyydestä. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia. Hieno nähdä teidät jälleen. Esitti kaksi hyvinkin teknistä kysymystä. Annan pikemminkin Andrewlle ja hänen tekniselle tiimilleen mahdollisuuden vastata teille. Toden totta, 5. joulukuuta todellakin oli kokous jos Efrak oli mukana. Se oli sitten mielenkiintoisia. Vaihdettiin ajatuksia puolin ja toisin. Tunnen hyvin tämän ongelman, joka liittyy prosyklisyyteen kriisin yhteydessä. Se oli nähtävissä, mutta nyt annan Andrewn vastata. Thank. Kiitoksia. Osaan vastaan parhaan kykyni mukaan. Mitä tulee oikeudenmukaiseen arvoon, fair value-käsitteeseen, yksi toimenpide, johon EFRAK aikoo ryhtyä komission toiminta suunnitelman mukaisesti, joka liittyy kestävään rahoitukseen, on juuri tutkia pitkän aikavälin investointimahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joilla voidaan mitata investointeja omaan pääomaan muuta pohjalta kuin fair value-periaatteen mukaisesti – virallista pyyntöä olemme vielä saaneet, mutta tulemme kiinnittämään huomioimme asian heti, kun tuo pyyntö meille tulee. Yleisemmin ottaen 5. joulukuuta pidetyn konferenssin johtopäätökset löytyvät julkisista asiakirjoista. Yhä enemmän olemme kuulleet tutkijoiden puolelta, että olisi näyttöä siitä, että f value kirjanpito myötä vaikutti rahoituskriisiin, mutta taikka siitä ei ole todellista näyttöä tilinpidolla ja tilinpäätös normeilla ei ollut merkitystä kriisin syntymiseen tai sen laajuuteen. Akateeminen tutkimus, kun edistyy, saattaa tulla tutkimuksia eteen, jotka, joissa päätetään eri johtopäätöksiin. Mitä kestävyyteen jälleen kerran tulee? EFRAKA on kovin innoissaan ja ilomielin haluaa vaikuttaa toimintasuunnitelmaan. EFRAKin panos, varsinkin tämän laboratorion kautta, tulemaan se, että me pystymme auttamaan parhaiden käytänteiden syntymistä ja markkinavetoisia ratkaisuja. Olen varma, että kun tulee tilinpäätöstietoihin niiden ilmoittamiseen, olen varma, että tulee sään, sääntelyyn liittyviä aloitteita eteen ja, ja pohditaan myöskin tarpeita edistää pääoman virtaamista Lisäksi on hyvin paljon tilaa vielä parhaille käytänteille, jotka menevät paljon pidemmälle kuin minimivaatimukset. Tässä suhteessa EFRAG pystyy kokoamaan yhteen eri sidosryhmiä koko kentältä. Ja tässä meillä on tärkeä rooli. Okei, okay, I don't see... Selvä. En näy, näe ketään muita puheenvuoroja, puheenvuoron pyyntäjiä. Uskon, että voimme tehdä sellaisen johtopäätöksen, että keskustelu oli oikein hyödyllinen. Jälleen kerran kiitos sinulle Jean-Paul Cosessa. Kiitoksia myös äh, herra Watchmanille. Kiitos tekemästä työstä ja jatkuvasta yhteistyötä meidän kanssamme. Ja kiitos siitä, että aiotte ottaa huolella huomioon myöskin meidän tulevan päätösausen, joka liittyy JFRS 17. Kiitoksia. President, je vous propose... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän tekstin lisäksi on että ehdottaisin, että valiokunta käsittelisi tätä äh, työtä, jossa EFRAG on mukana. Avec les parlementaires pour... jossa kautta, ja ehkä tätä kautta voimme antaa tämän, tämä olisi hyvä, jos saisimme teidän palautteenne ja voisi ottaa sen huomioon tässä aloitteessa. Erinomaista. Tämä mitä ilahduttaa. Voimme työstää myöskin käytännön kysymyksiä, muotokysymyksiä, mutta myöskin sisältökysymyksiä. Uskon, että voimme ottaa ilolla vastaan teidän ehdotuksenne ja pistää se täytäntöön. Kiitoksia paljon. Seuraava kokouksemme on maanantaina 28. toukokuuta kello 19 Strasbourgissa. Tämä kokous päättyy tähän.